Ladies and gentlemen, guten Morgen, herzlich willkommen. Huomenta, tervetuloa. Seuraavaan. Tai kokouksemme jatkoon. Meillä on hyvin monimuotoinen sisältö esityslistassa. Aloitetaan suuresta paketista 10, yhteiskeskustelu kaikilla on tekemistä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimusohjelman kanssa ja Brezina on jokaisessa kohdassa esittelijä. Hänen harteillaan on nyt paljon työtä. Käsitellään näitä monia eri asiakokonaisuuksia. Haluamme niistä yhdessä kuitenkin keskustella. Jos runsaasti paikalla oleville kollegoille sopii, niin Brezina aloittaa. Dear Mr. Chairman, uh, colleagues, ladies. Hyvä puheenjohtaja, Hyvät kollegat, naiset ja herrat. Minulla on ilo esitellä teille Euratom puiteohjelma vuosille 2012-2013. Tämä ohjelma sisältää erityisohjelmat, epäsuorat ohjelmat ja osallistumissäännökset. Euratom-sopimus rajoittaa tämän tyyppiset ohjelmat koskemaan äh, ydinvoima-alaa viideksi vuodeksi. Ja tavoitteena on jatkaa tutkimuksen kehitystä Ja Ohjelma koskee vuosia 2012-2013 Euroopan seitsemännen tutkimuspuiteohjelman puitteissa. Kun otetaan huomioon poliittinen kehitys tietyissä maissa, jotka ovat päättäneet häivyttää pois ydinvoiman käytön, niin otan huomioon, että lainsäädäntö koskee vain ydinvoimatutkimusta ja kehitystä, ei ydinvoiman käyttöä sellaisenaan. Fukushiman tapahtumat johtavat siihen, että meidän tulisi lisätä tietouttamme tällä alalla. Ja siksi tarvitsemme enemmän emmekä vähemmän ydinvoimatutkimusta sekä fuusio- että fissiopuolella ja kaikissa siihen liittyvissä kysymyksissä ydinvoimaturvallisuudessa tai esimerkiksi lääketieteellisissä sovelluksissa, jotka tästä syntyvät uusien hoitomuotojen kehittelyssä. Lopuksi yhteinen eurooppalainen ydinvoimatutkimus ja koulutus ovat tärkeitä, että voidaan lisätä talouskasvua. ja tieteellistä huippuosaamista. Haluan vielä kerran korostaa sitä, että kaikki asiat, joita käsittelemme, liittyvät nimenomaan tieteelliseen työhön eikä ydinvoiman käyttöön. Niin uskon, että kukaan täällä vaikka vastustaisikin ydinvoimaa, ole tutkimusta vastaan tällä alalla. Samalla koetaan huomioon se, että Euratom puiteohjelman ehdotukset selkeästi liittyvät muihin tärkeisiin unionin tavoitteisiin, kuten Eurooppa 2020-strategiaan, energiastrategioihin ja niin edelleen. Mielelläni työskentelen kaikkien kollegoiden, varjoesittelijöiden ja muiden kanssa ja olen suhtaudun avoimesti kompromissiehdotuksiin niin, että noudatamme omia velvoitteitamme ja kansainvälisiä velvoitteita. Ganz herzlichen Dank. Kiitos kovasti myös siitä, että viittasitte siihen, mikä hankkeen aiheena on ja tehtävänä. Joskushan on hyödyllistä, että tähän varsinaiseen tehtävään keskittyy. Nyt on puheenvuoropyyntöjä. ensin rouva Madurell. Kollega Madurell ensimmäisenä. <coughs> Muchas gracias, presidente. Yo quiero disculpar. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Pahoittelut varjoesittelijä Herzogilta, että hän ei voinut olla paikalla, mutta hän on kirjallisesti esittänyt kommenttinsa ja aion ne nyt lukea. englantini on ehkä suunnilleen yhtä hyvä kuin hänen. Nämä atomienergiajärjestön koulutusohjelma-asiat päätyvät vuoteen 2011. Me pidämme tervetulleena komission ehdotusta 7. maaliskuuta uusi neuvoston päätös, joka koskee puiteohjelmaa 2012-2013. Suoraan ja epäsuoraan tutkimus ydinenergia-alaan Euratom-sopimuksen artiklojen mukaan. Tuemme puiteohjelman ajatuksia fosioenergiatutkimuksessa, jossa kehitetään mahdollisuuksia kestävään ympäristöystävällisen kestävän energiakäyttöön. Ydinfission ja säteilyturvallisuuden alalla pyritään kustannustehokkaaseen energian käyttöön. Fission tutkimuksen alalla ja tutkimuksen <clears throat> lääketieteen alalla – haluamme tietenkin vastustaa laitonta ydinmateriaalin käyttöä ja tukea niin sulkusopimusta. Hankkeet ITER mukaan lukien komission ehdotuksen mukaan ovat mukana niissä rauksissa, joita on monivuotisissa puitteissa esitetty vuodelle 2007-2013 kustannukset voidaan näin kattaa, kun ITER-hanke on kallistunut. Pitääkö valikunta mahdollisena sitä, että otsakkeesta 1a tai tämän otsakkeeseen saadaan marginaaleja muista otsakkeista. Maksimimäärä atomienergiayhteisön puiteohjelman toimiin on noin 2,5 miljardia sitoumuksina. Tämä summa jaettaisiin niin, että erityisiin ohjelmiin, joita toteutetaan epäsuorien toimien kautta, ITER-hanke mukaan lukien fuusio-ohjelma 2,2 miljardia, fissio- ja sateiluturva noin 118 miljoonaa suorien toimien kautta erityisohjelma yhteisen tutkimuskeskuksen ydintutkimusaiheisiin 233 miljoonaa. Lisäksi on ehdotettu, että 100 miljoonaa saataisiin vuonna 2012 ja 360 miljoonaa vuonna 2013 tutkimuksen puiteohjelman puitteissa – Uusi komission ehdotus on, että otsakkeen 1a kattoa monivuotisissa rahoituspuitteissa korotetaan vuodella 2012 650 miljoonalla. Siis vuonna 2012 ja 2013 190 miljoonaa. Molemmat nämä ajatukset on komissiossa hyväksytty 20. päivä huhtikuuta 2011. Komission ehdotuksen mukaan monivuotisissa rahoituskehyksissä otsakkeen 1a katon korotus 2012-2013 katetaan täysin vuoden 2011 katoista ka, otsakkeissa 2 ja 5 830 miljoonaa. Our uh, rapporteur, we cannot let the commission and... Esittelijän mukaan emme voi sallia sitä, että ITERin otetaan lisää seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman varoja, vaan pitää löytää toisenlainen ratkaisu. Kiitos oikein paljon. Kollega Rybis. Kollega Rybis. Kiitoksia. Uskon, että kysymys on tärkeä. Miten tulevaisuuteen mennään? Tiedämme, että ydintilanne juuri Fukushimaan takia on nyt suuren keskustelun kohteena. Ja sen vuoksi tulee sille kysymys, miten erityisesti koulutuksessa voidaan saada aikaan suuremmat, korkeammat standardit. Kysymys, onko yhteistyö kansainvälisten atomenergiaviranomaisten kanssa tässä mahdollista, että nämä kvalifikaatiosäännöt koko Euroopassa saadaan korkeammalle mahdolliselle turvallisuustasolle ja mihin aloitteisiin komission puolelta voidaan lähteä. Ja fuusiossa uskon myös, että on tärkeää, että asetetaan etusijalle tutkimusohjelma uusien aloitteiden suhteen sitten täytyy saada aikaan oma kohta sinne budjettiin ja tuoretta rahaa myöskin käyttöön. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten kollega Czosnowski. Já nechci opakovat eh, to, co již bylo řečeno mými kolegy předřečníky. Kiitos puheenjohtaja. En halua toistaa tällä sitä, mitä kollegat ovat sanoneet, koska olen pitkälti samaa mieltä esittelijä Vesinan kanssa. Minäkin pidän hyvin tärkeänä sitä, että tutkimus edistyy myös tällä alalla – että taloudellista tukea on edelleen. Minun mielestäni tässä on kyse varoista, joita voidaan todella käyttää tehokkaasti meidän osaamisemme kehittämiseen ydinalalla, lääketieteen alalla. Monet ihmiset varmasti yllättyvät nähdessään, miten laaja tutkimuksen ala, ydinala on Näitä varoja siis todella käytetään, investoidaan järkevästi. Näin investoimme tulevaisuutemme. Ja näin saamme lisää osaamista, tietoa, ja tämä auttaa meitä monilla aloilla inhimillisessä elämässämme. Lisäksi pidän tärkeää, että nämä luetellut ohjelmat huolehtivat myös koulutuskysymyksistä. Jos ajatellaan kaikkia ongelmia, joita syntyi Fukushiman tapahtumien jälkeen, tietenkin tämä oli suuri katastrofi ja siksi hätääntyminen on ihan ymmärrettävää, mutta kuitenkin tehtiin sellaisia päätöksiä, johon vaikuttivat tällainen tragedia – tragedian vaikutukset, ja näin saattaa syntyä väärinkäsityksiä muilla aloilla. Siksi olen erityisen vakuuttunut siitä, että näiden varojen tehokas käyttö on erityisen tärkeää. Fukushiman katastrofin jälkeen meidän on arvioitava kokemustamme uudestaan, koska nyt nähdään, että on vielä monia asioita, jotka on pyrittävä hoitamaan teknisesti tai organisaation osalta. Totta kai voidaan sanoa, että tämä liittyy siihen, jatketaanko ydinvoiman käyttöä joissain maissa vai ei, mutta ei tämä ainakaan tarkoita sitä, että ydinalan tutkimus kokonaan katoaa näistä maista. Tässä on kyse eri asioista. Tämä ei koske ainoastaan energia-alaa. Siksi pidän hyvin järkevänä sitä, että rahoitus turvataan tuleviksi vuosiksi, koska kyse on hyvin kalliista tutkimuksesta. Ja tämä on kuitenkin ala, jolla kansainvälinen tutkimus on tärkeä. Ainoastaan hyvin harvat valtiot pystyisivät hoitamaan tällaista tutkimusta yksin. Lisäksi on tärkeää, että kokemusten ja tiedon vaihto yksittäisten keskusten välillä toimii. Yhteinen rahoitus on siis oikein hyvä asia. Tällainen koordinointi estää sen, ettei tehdä päällekkäistä työtä – meidän pitäisi näin pyrkiä yhteiseen tavoitteeseen, ja tavoitteemme ovat hyvin järkeviä, ja minä varjoesittelijänä olen valmis auttamaan tässä yhteydessä ryhmän nimissä, koska näiden ohjelmien riittävä rahoitus on hyvin tärkeää ajatellen Euroopan tulevaisuutta. Ehkä emme pysty tänään edes kunnolla arvioimaan sitä, minkälainen vaikutus näillä toimilla on lähitulevaisuudessa. Kiitos. Herzlichen Dank, kollega Kiitos kovasti. Sitten kollega Odi. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijämme tämän vaikean asian käsittelystä. Minulla on monta huomiota. Ensimmäinen niistä koskee sitä, että vuonna 2010 puiteohjelmaa arvioitiin. Sehän on muuten Euroopan komission velvoite tehdä tällainen arvio. Sitä ei juurikaan huomioitu ja uskoakseni tuolloin olisimme voineet esittää tiettyjä kysymyksiä. Ja kun näitä arvioita tehdään, niin ne pitäisi tehdä nimenomaan seitsemättä puiteohjelmaa silmällä pitäen, mutta Eurotamin kohdalla tuo arvio ei ollut riippumaton. Siinä oli paneeli mukana arvioimassa, mutta se kuului yhteisen tutkimuskeskuksen ja se ei todellakaan ole riippumaton. Euroopan komission ehdotukset ovat ehdotuksia, joita on luonnosteltu ennen Japanin tragediaa. Ja pohdinpa vain sitä, että kun Japanin tragedia tapahtui, niin olisiko e- Euroopan parlamentin poh- pitänyt pohtia tiettyjä viestejä, joita välitettiin Euroopan komissiolle? Ensinnäkin Iteristä. kollega ja varmaankin asian otti esille. Meidän täytyy todellakin nyt keskittää näkemyksemme, näkemyksemme koskemaan tutkimustyötä. Tässä asiakirjassa puhutaan rakentamisesta ja kaikesta muusta infrastruktuurista, mutta tutkimusnäkökohta täytyy rahoittaa tämän ohjelman kautta ja meidän täytyy siitä syystä – moitteettomasti tarkastella sitä, että me todella rahoitamme nimenomaisesti tutkimuskysymyksiä. Me emme ydinvoiman käyttöä saa ryhtyä rahoittamaan ja meidän täytyy saada kaikki luottamus sen puoleen käännettyä, että me olemme nimenomaan rahoittamassa tätä tutkimuspuolta. No sitten fuusio- ja fissiokysymys. Uskoakseni Japanin tragedia on johtanut siihen, että meidän kannattaa tätä pohtia. Ja esitänkin kysymyksen komissiolle, että suhtautuuko se avoimesti tähän kysymykseen. Eikö olisi hyvä, että meillä olisi tutkimusohjelmia, jotka koskevat ydinvoimalaitosten purkamista tällä hetkellä niiden ydinvoimalaitosten, jotka toimivat fisiopohjalta. Jäsenvaltiot ovat suvereneja energiapolitiikassaan, mutta 50-100 vuoden kuluttua meillä tapahtuu kuitenkin ydinvoimalaitosten purkamista. Meillä ehkä on kaikkein paras teknologia, kun puhutaan purkutyöstä. Meidän täytyy säilyttää tämä etulyöntiasema, joka on tärkeä tulevaisuudessa. Se on myöskin turvallisuuden lähde kansalaisillemme. Voidaan osoittaa, että ne ydinvoimat, joita otetaan käyttöön, ovat kaikkein turvallisimpia, kun tarkastellaan niitä purkunäkökulmasta katsoen, ja että nämä purkukustannukset otetaan huomioon jo alkuvaiheessa. Ja kaikki tämä työhän on myös riippuvaista tutkimustyöstä. Siitä syystä vetoan siihen, että meillä kehitellään ohjelmia ja teknologiaa ydinvoimalaitosten purkamiseksi. Uskoakseni tämä on ehdotus, joka on tärkeä ja, ja meidän täytyisi myös tehdä inventaariota fysiikan oppilaitoksissamme, insinöörioppilaitoksissamme. Meillä on yhä vähemmän insinöörikoulutusta, joka johtaa tälle alalle. Se on todellinen sääli sillä riippumatta siitä, mikä on yksittäisten jäsenvaltioiden valinta energiapoliittisesti katsoen, niin ydinvoimalaitosten purkaminen, siinä on olemassa maailmanlaajuiset markkinat. Ei ole vain joku Saksa tai joku tietty yksi koslutui Bulgariassa, joka täytyy purkaa. Ranskakin vaihtaa sukupolvea, syntyy muita toimintoja <clears throat> ja purkutarvetta löytyy kun laitamme paljon rahaa ITERin, niin tässä suluissa niin sitten vielä sen, että pitäisikö hän pohtia sitä, että ulkoisten kumppaneiden kanssa keskustelisimme rahoituksesta tässä suhteessa. Lopuksi haluan sanoa, että olen osa niitä parlamentarikkoja, jotka valittavat sitä, että Euratom-sopimus ei sisällä parlamentaarista ulottuvuutta. Monsieur Jadot. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. On aina ilahduttava käyttää puheenvuoro kollega Odin jälkeen, sillä emme välttämättä nyt ole aivan katsoa asioita samasta näkökulmasta ydinvoimasuhteen Ranskassa ja muualla. Te katsotte tulevaisuuteen 150 vuoden päähän, jolloin meillä on uusia ydinvoimalaitoksia, mutta minun uskoakseni ydinvoimalaitoksia rakennetaan jo muutama kuukauden, muutaman vuoden kuluttua Euroopan alueella. olen samaa mieltä edellistä puheen kanssa varsinkin purkukysymyksessä. Kyllä, meidän ehdottomasti täytyy esittää kysymys tästä purkutyöstä. Ja millä tavalla koulutusohjelma nivoutetaan siihen. Riippumatta siitä, mikä maa on kyseessä, niin meillä ei ole riittävästi ydinvoimaosaajia, ydinvoimainsinöörejä. Ne, jotka ovat rakentaneet eh, aikoina ydinvoimaloita, ovat nyt jäämässä eläkkeelle. Ja alihankkijat, jotka nyt hoitavat näitä asioita, eivät ole saaneet riittävää koulutusta suhteessa siihen, miten arkaluontoiset kysymykset ovat kyseessä. Eli joka tapauksessa meidän täytyy saada lisää henkilökuntaa, insinöörejä ydinvoima-alalle, jotta voimme myös minimoida riskit, jotka siihen liittyvät ja voimme luoda myös uusia hankkeita tässä suhteessa. Tämänhetkisessä tilanteessa olen yllättynyt siitä, että joidenkin mielestä ajatus siitä, että meidän täytyy ehdottomasti seurata sitä, mitä aiemmin tehtiin. Emmekä silloin opi Fukushimasta juuri mitään. Ennen Fukushimaa meillä oli valtavasti epävarmuustilanteita näistä hankkeita ja rahoituksesta tilanteesta vuonna 2013 jälkeen. Ja Fukushiman kanssa nyt sitten on uusia epävarmuustekijöitä, määräajat ja kustannukset. Epävarmuus, joka valitettavasti jotka liittyvät energiatyypin valintaan. Ja minusta meidän ei tule mitenkään äh, energiatodellisuudesta täysin erottaa tätä tutkimusta. Me voimme pohtia myös sitä, että ydinvoimabudjetti on 4,5 kertaa se budjetti, joka käytetään uusiutuvan energialähteisiin. Ilman, että kyseenalaistaan se, onko tämä se tyyli, jolla haluamme tulevaisuudessa edetä. Kun tarkastellaan tutkimusbudjettia, niin kyllä, sitä täytyy suunnata tietysti paljon enemmän purkamiseen ja tietysti lääketieteelliseen käyttöön. Siitä varmaan ollaan yksimielisiä. Mutta meidän enää ei kannata tutkia vanhaa tilannetta Meidän täytyy katsoa, haluaako parlamentti viedä eteenpäin näitä hankkeita vielä vai ei. Vielleicht darf ich die Wortmeldung zum Anlass nehmen, äh, auf einen, einen Punkt uns um Sekretariat nochmal weiterzugeben. Sie haben gerade gesprochen. Puhutte juuri, että mitä täytyy oppia Fukushimasta. Tietysti poliittinen arviointi, siinä ollaan eri mieltä, mutta yksi kohta on tietysti mielenkiintoinen, eikä siitä ole koskaan oikeastaan puhuttu ei ole koskaan esitetty, että mitä Fukushimassa ihan yksityiskohtaisesti on tapahtunut. Ehkäpä löytyisi tilaisuus, on kyllä vaikea löytää joku, joka seuraavassa jossain kokouksessa alustaisi, joku, joka tietäisi vähän enemmän, että mitä siellä ihan tarkasti ottaen on tapahtunut puoli tuntia tai jotain sellaista. Tällainen pyyntö sihteeristölle On dit en France... Kiitoksia puheenjohtaja. Ranskassa sanotaan, että joka tapauksessa täytyy tuntea myös piilossa olevat syyt. Fukushiman katastrofi on osoittanut vielä kerran, että kaikki energiatuotantomuodot sisältävät riskejä. Ydinenergia vielä enemmän. Me emme voi oppia Fukushimasta ihan yksinkertaista syystä. Siitä syystä, että meillä ei ole edes kymmenes osaa niistä tiedoista, joiden avulla voitaisiin tehdä objektiivinen analyysi tilanteesta. Lisäksi, kun otetaan huomioon se, että kyseessä olisi yksityinen palvelutarjoaja, joka jatkuvasti pyrkii vähentämään kustannuksia, jotta hän saisi mahdollisimman paljon voittoa, ei ole hyvä ratkaisu ja että se aiheuttaa ongelmia kansalaisille – siitä syystä olen sitä mieltä, että tämä ehdotus, jonka avulla jatketaan tutkimusta kaikilla alueilla, joiden avulla taataan työntekijöiden ja kansalaisten turvallisuus, mutta taataan myös kansalaisten mahdollisuus saada käyttöönsä energiaa, on välttämätön. Jos me emme nyt tänä päivänä työstä näitä asioita, rakenna tulevaisuuden energiaa, olkoonpa se sitten kestävää, uusiutuvaa tai mitä ikinä, niin silloin me emme pääse eteenpäin ja olemme jälkijunassa suhteessa toisiin. Koulutus, joka koskee kaikkia teknikkoja ja insinöörejä, jotka työstävät näitä prosessin eri vaiheita ydinvoimapuolella, on välttämätöntä ja olen sitä mieltä, että meidän Euroopan parlamentin täytyy viedä eteenpäin useita eri tahoja. Alihankkijoiden alihankkijat ovat töissä ydinvoimaloissa. Ja näillä ei ole minkään näköistä koulutusta. Heitä ö, otetaan töihin vuokratyövoimavirastojen kautta, jotta voitaisiin maksaa heille mahdollisimman matalaa palkkaa. Tätä me emme voi hyväksyä. Euroopan kansalaisten ei täyty äh, joutua sen uhriksi, että tässä säästetään 20 senttiä tunnissa per työntekijä. Me kaikki tiedämme, että me tarvitsemme myös uusiutuvia energialähteitä, vaikka olisimme eri mieltä ydinvoiman käytöstä. Saksa painostuksen alaisuudessa nyt sitten ilmoittaa, että se nyt enää jatkaa ydinvoimaa. Mutta sehän aikoo ostaa sitten Ranskasta. Italia tekee ihan sama, mutta Italia aikoo ostaa Ranskalta ydinvoimalla tuotettua energiaa. Ehdotan, että Ranska ja Tsekki kaksinkertaistavat sen energiahinnan, joka myydään ulkomaille. Ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. No sehän on ihan oikein, se on, se on markkinoiden laki tarjonnan ja kysynnän laki. Näin voidaan aivan hyvin tehdä. Kansalaisemme on oikeus turvallisuuteen, koskemattomuuteen yksilöinä. Heillä on myös velvollisuus osallistua yhteiskunnan rakentamiseen, jossa kaikilla on samat mahdollisuudet. Ja nimenomaan tässä puitteistossa on tärkeää että olemme mukana edesauttamassa tutkimustyötä. Ja se, että jatkuvasti 700 pankkitililtä maksetaan komissiolle rahaa, mutta se raha ei mene koulutukseen niille, jotka haluavat työskennellä ydinvoimaloissa, jotka tuottavat öö, sähköä. Olka, olkaammepa nyt korkean tason poliitikkoja. Katsotaan, mitä kansalaisemme tarvitsevat, teollisuus, teollisuus tarvitsee ja millä tavalla voidaan varmistaa myös turvallisuus ja koulutuksen jatkuminen. Kiitoksia, herra Henä. Yksi pieni täydennys minulla on ilmoitettava kollega Henän. Kollega Brzezinä juuri tässä ilmaisi, että Saksan ja Italian pitäisi ostaa Ranskasta energiaa, mutta hän ilmoitti, että Tsekistäkin on tarjous, niin että olisi nyt täydellinen kuva asiasta. Sitten seuraavana kollega Remek. Děkuji, pane předsedo. Je to pravda, z České republiky už jsou teď... Niin, se on totta. Tsekin tasavallasta on jo kuultu että tietyt yhteiskunnat jo valmistautuvat Saksan päätöksen reaktioihin, joka siis koskee ydinenergiasta luopumista. Valmistaudutaan hintojen nousuun noin 20 prosentilla. Mutta se ei ole tärkeää siinä, mitä minä, mistä minä haluaisin puhua. Tärkeinhän tässä jo sanottiin. Iloitsen varjoesittelijänä tästä yhteistyöstä. Herra Bzezina on hyvin pätevä ihminen tällä alalla. Ja varmaankin hän on takeena sille, että neuvottelut ja käsittelyt ovat korkealaatuisia. Yhtä näkökohtaa haluaisin vielä painottaa. Me puhumme koulutuksesta, tutkimuksesta, hyvin herkellä alalla ammattikoulutus, jatkokoulutus. Tässä, jos ajattelemme historiaa, hyvät kollegat, ajatelkaapa sitä, että jos olisi lentokone, jossa on matkustajia, moottori lakkaa toimimasta, miehistö yrittää parhaansa mukaan ohjata ja lentokonetta ja laskeutua. Sitten kysytään, että miksi kolmas moottori ei toiminut. Sillä hetkellä kun lento on käynnissä, niin tietysti tätä syytä ei voida tutkia. Eivät matkustajatkaan voi silloin kapinoida, eikä siitä mitään apua olisikaan. Fukushiman jälkeen olemme eh, eh, kiihdyksissä. Vähän niin kuin tällaisessa lentokoneessa olevat, kun siinä on tekninen vika. Aiemmin ja vihreän politiikan vuoksi meillä on ollut suurta epävarmuutta tällä alalla. Ydinalan Työntekijät ovat usein etsineet muita työpaikkoja juuri tapahtuneiden asioiden vuoksi. Ja me olemme nähneet, ja kollega enää on oikeassa, aina teknisiä riskejä on olemassa. Sen vuoksi meidän täytyy lähettää tärkeä positiivinen viesti ulospäin, että koulutus on tärkeää. Että tämän alan insinöörit kyllä löytävät aina työtä poliitikot ja kansalaiset ovat niin sanotusti tämän korkea, korkean pätemyyden ihmisten työvoiman käsissä, jotka hallitsevat nämä tekniset ongelmat ja voivat tuoda ehdotuksia esiin, joilla voidaan ratkaista ongelmia, kuten tässä kuvitellun lentokoneen tapauksessa oli. Sitten kollega Kiitos puheenjohtaja. Ensin liittyen kommenttiin, jonka esititte vähän aikaa sitten. Ehdotitte, että kuulisimme joltain yksityiskohtaisemmin siitä, mitä Fukushimassa oikein tapahtui. Viime viikolla keskustelussa siteerasin yhdistyneen kuningaskunnan säteilyturvakeskuksen kertomuksen tohtori Wakemanin tämän johtajan kertomusta. Hän on IAEAn tutkimustyössä, kun tutkitaan Fukushiman tapahtumia. Eli jos haluamme kuulla aiheesta enemmän yksityiskohtia, olisi ehkä hyvä ajatus kutsua hänet tänne valiokunnan kokoukseen kertomaan lyhyesti hänen tutkimustuloksistaan. Toiseksi, edustaja Enänen kommentti turvallisuudesta ja siitä ehdotuksesta, että ydinvoima on vaarallisempaa. Jos katsotaan tilastotietoja, turvallisuustietoja, niin tilastotietojen mukaan onnettomuuksien määrä ja menetettyjen henkien määrä – muilla aloilla, esimerkiksi öljy teollisuudessa tai hiilikaivoksissa, on paljon pahempi kuin ydinalalla, siviilialalla. Ymmärrän toki, että ihmiset suhtautuvat hyvin tunteellakin ydinvoimaan, mutta toivoisin, että tästä tunteenomaisesta lähestymistavasta huolimatta nähdään myös faktat. Kolmanneksi Saksan tapahtumista, kun ydinvoimasta luovutaan. jolloin ydinvoimaloista suljetaan valot ja silloin sulkeutuvat, sammutetaan valot myös muuten. Mutta kymmenen vuoden kuluttua yhdistyneessä kuningaskunnassa saadaan uusia ydinvoimaloita, joten ehkä voimme omalta osaltamme auttaa, kun saadaan yhteys kanaalin kautta, koska muuten keskeisestä Euroopasta puuttuu suuri osa energiaa. Kolmas tarjous. Yritetään ehkä niitä yhdistää, sitten voi valita hyvin. Kollega Rybik seuraavan. Ich wollte nur die Anregung an... Halusin tarttua tähän asiaan, että olisi mahdollisuus saada Fukushimasta yksityiskohtaista tietoa. Suurivalikunnassa oli viime viikolla Strasbourgissa asiantuntijoita, jotka ovat jo esittäneet yksityiskohtaisen analyysin siitä, mitä siellä on tapahtunut ja mitä vaikutuksia sillä on. Ehdottaisin, kutsua yhteisen tutkimuskeskuksen edustajia. Meillä on myös ollut sitten kokous henkilöiden kanssa, jotka ovat voineet kertoa talousvaikutuksista. Nämä sikerit, jotka meille välitettiin puheenjohtajan kautta, ja ehkä olisi mahdollista, että meidän valiokunnan tamme jäsenet saisivat nämä asiakirjat käyttöönsä. Kiitoksia ehdotuksesta. Tähän varmaan kerrallisesti tartutaan ja toisen kysymyksen sitten vielä tarkistamme, ketä kutsumme. Herra Vesnovski. se omlouvám za druhé vystoupení, ale myslím si, že patřím těm, kteří velmi podporují tento návrh uspořádat takovýto. Niin, anteeksi, että pyydän uudestaan puheenvuoroa, mutta minä tuen ehdottomasti tällaista ehdotusta, että tällainen tilaisuus järjestetään. Olen kollegoiden kanssa samaa mieltä siitä, että pitäisi kutsua ihmisiä, jotka ovat nähneet paikan päällä, mitä siellä tapahtuu. Että me saa tietoa ainoastaan epäsuoraan, koska silloin tiedosta varmasti kaikki ei tule perille asti ja reaktiokin voi olla toisenlainen. Tuohon lisäisi seuraavaa. Ehkä sihteeristö voisi ottaa pohdittavaksi sen, että Euroopasta lähetettiin pelastusryhmä, jossa oli kriisitilanteiden asiantuntijoita, katastrofi avun asiantuntijoita, mutta toisaalta myös asiantuntijoita juuri ydinalalta. Tiedän, että he olivat hyvin lähellä siellä paikan päällä ja auttoivat. Ja tämä oli Euroopan lähettämä tiimi. Ja nämä ihmiset varmasti oikein hyvin voisivat selvittää, mitä siellä tapahtui – he olivat siellä kolme neljä viikkoa katastrofin jälkeen, eli pitäisi pohtia myös sitä, eikö voitaisi kutsua tällaisia henkilöitä, jotka ovat nähneet paikan päällä, mitä siellä tapahtui. Jos tällainen tilaisuus järjestetään, tällainen minikuulemistilaisuus olisi hyvä, kiitos. Nipla, Nipla. Sitten kollega Niple. Kiitoksia puheenjohtaja. En halunnut tästä asiasta itse asiassa puhua, vaan kiittää kollegoita muista jäsenvaltioista, jotka ovat esittäneet energiatarjouksia Saksalle. Saksalaisena voi vain sanoa, että katsotaan mitä tapahtuu. hän ei puhua siitä, niin kuin vihreät ovat vaatineet, että heti luovutaan, vaan on tällainen luopumiskenaario ja viimeiset lähtevät 2022 pois verkosta. Ja kun tätä kuuntelen, niin Olemme yrittäneet vuosien realisoida eh, energian yhtenäismarkkinat. Jos siihen nyt päästäisiin ja markkinat toimisivat paremmin ja kilpailu olisi, niin se voi olla vain positiivista. Ja voin sanoa teille, sinisilmäinen hallitus ei tietysti ole Saksassa. Kollegat, jotka tällaisia kauhuskenaarioita piirtelevät, niin voisivat vaivautua lukemaan Saksan hallituksen energiaohjelmaa ja kenellä siihen eh, Siihen kiinnostusta on, niin sitäkö voi lähettää ihmisille. Kiitoksia selvennyksestä, kollega Odi. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, pour soutenir la proposition de... Ihan lyhyesti haluan tukea Paulin ehdotusta siitä, että yhteen tutkimuskeskus kutsutaan, joka tekee erinomaista työtä, kertomaan näkemyksensä ja arvionsa tilanteesta. Tuen siis tätä ehdotusta. Monsieur Jadot. Herra Jadot. Just pour euh, une information. Ihan vain lisätietoa. Haluan vahvistaa sen, mitä kollegamme totesi. Ilmeisesti saksalaiset eivät ole täysin hulluja. Olen kuullut, että saksalaiset tietyllä tavalla ovat vastanneet kansan No, demokratiassa kansalaisia ei taideta kutsua muuksi kuin kansaksi. Länsä pyrkii suuntaamaan hallitustaan tekemään hyviä päätöksiä. Pyydän, että tarkastelette tilastoja 7 plus 1 reaktorin sulkemisen jälkeen Saksassa, että katsotte, mikä on sähkön ö, kaupan tilanne Saksan ja Ranskan välillä. Ja uskoakseni kaikki se, mitä on sanottu siitä, että että Ranskan ydinvoimalat ruokkisivat Saksan teollisuuden tarpeita, ei ole totta. Sitten Fukushimasta se, mitä sanottiin, Michel Rivasi, vihreiden kollegani, on tällä hetkellä Fukushimassa. Hän on varjoesittelijänä tässä mietinnössä. Ja odotan hänen paluutaan niin, että hän voi kertoa sitten meille näkemyksistään. Ja se täyttää tätä, täydentää tätä tutkimus tutkimuskeskuksen näkemystä, sillä yhteinen tutkimuskeskus ei kyllä millään tavalla takaa näitä muiden kriteereiden täyttämistä. Kiitoksia, kollega Jadot, siitä, että vielä kerran otitte esille sen, että saksalaiset ovat hulluja. Se on tärkeä lausunto mielestäni. Voin yhtyä siihen. Ja siitä huolimatta haluan väärinkäyttää riippumattomuutta niin puheenjohtajana Tässä haluamme odottaa, että mitä päätöksiä, mitä seurauksia päätöksellä on ja toivotaan, että energiayhteismarkkinoilta tulee siunattuja vaikutuksia. No, onko neuvostolta joku paikalla? Koska tiedän, että neuvostossa on työryhmässä käsitelty tätä asiaa ja yritetty löytää kompromisseja. Jos ei, niin ei se kauhea ole, mutta jos ymmärrän, niin kollega Stromayer olisi komissiosta. Ehkäpä te voitte ottaa lyhyesti kantaa. Ehkä teillä on tietoja, että miten asiat menevät neuvostossa. Ei neuvoston puolesta, mutta ehkä vähän voitte antaa tietoa silti. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, as you might know, äh, in the Council, äh, the Council couldn't reach at a certain moment. Toivottavasti neuvosto on neuvoston pääsemässä ratkaisuun 25 plus 2 jäsenvaltion kanssa. Ja fuusio-osassa on saatu yksimielinen tuki ratkaisulla. Tällä viikolla, jotta voitaisiin päästä sopimuksen, niin puheenjohtajavaltio on pitänyt korkean tason työryhmän kokouksen mukaan lukien tämänhetkisen puheenjohtajavaltio ja tuleva puheenjohtajavaltio, ja on pyritty pääsemään kompromissiin. Ja voin kertoa teille, että sopimuksen on päästy eilen. Toivottavasti puheenjohtajavaltio lähettää teille kompromissitekstin. Ja sopimukseen päästiin keskittämällä puiteohjelmaa <clears throat> koskemaan enemmänkin turvallisuuskysymyksiä. Neuvosto esittelee tämän sopimuksen työryhmälle maanantaina – ja esittelee sen puheenjohtajavaltion kompromissina. Ja puheenjohtajavaltio, kuten meillä on kerrottu, toivoo, että tämä paketti voidaan sitten esittää Koreperille 22. päivä. Ja että sitä sitten voidaan käsitellä kilpailukykyneuvostossa tai maatalousneuvostossa, riippuen siitä mitä päätetään. Tämä umpikuja on siis eh, ratkaistu kompromissin avulla. Toivottavasti neuvosto piakkoin voi tehdä päätöksensä. Näin ollen on tärkeää, että koko parlamenttikin tekee sitten päätöksen. Kiitoksia Jadolta vielä puheenvuoropyyntöjä sitten siinä lopuksi. Euh, niin, Voisiko komissioedustaja kertoa, että sisältääkö tämä sopimus myös sopimuksen rahoitusosuudesta ja toiseksi, onko Fukushiman onnettomuus otettu huomioon? Darf Herrn Sekunde, der Udi hat auch noch eine Nachfrage. Udillakin on vielä kysymys. Oui, je, si je comprends bien, Niin, puheenjohtaja. Jos ymmärsin, niin neuvoston aikataulua on nopeutettu Onko meillä vakuutus siitä, että neuvosto ottaa huomioon parlamentin näkymyksen ja tarvittaisiinko nyt joku kalenterin yhteensovittaminen, sillä jos me, tässä meitä ei oteta huomioon, niin mitä tässä sitten lausuntoakaan laatimaan? Bedanke Kiitoksia, herra Stromajer. Uh, to start with uh, the first question. Uh, Ensimmäisestä kysymyksestä aloittaakseni. Tietysti koko keskustelun neuvostossa oli seurausta muun muassa Fukushiman tapahtumista, koska komission ehdotus esittiin vain muutama päivä aiemmin. Keskustelu keskittyi sisältöön, ei budjettiin. Odin kysymyksestä en voi puhua tietenkään neuvoston puolesta, mutta komission näkökulma on se, että se arvostaa, jos parlamentin lausunto olisi käytössä nopeasti ja neuvosto voisi sen ottaa huomioon. Kiitoksia näistä tiedoista, kollega Brzezina. Ja bych chtěl všem eh, debatujícím eh, velmi poděkovat. Minä haluaisin kiittää sydämellisesti kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Erityisesti edustaja Madurelin kautta Herzogin puheenvuorosta kävi ilmi se, että rahoituksen osalta heillä on paljon enemmän tässä kokemusta ehkä, kun he ovat budjettivaliokunnassa myös. Nämä taloudelliset kysymykset liittyvät tietysti enemmän budjettivaliokuntaan juuri kuin meidän valiokuntamme. Me käsittelemme lähinnä täällä näitä sisältökysymyksiä. Muiden kollegoiden puheenvuoroihin sanoisin, että olen samaa mieltä edustaja Rybehin kanssa siitä, että koulutuksen, jatkokoulutuksen, ammattikoulutuksen merkitys on erittäin suuri ydinalalla – hyvä myös, jos voimme järjestää kuulemistilaisuuden täällä valiokunnassa siitä, mitä Fukushimassa oikein tapahtui. Pitäisin erittäin hyvänä myös sitä, jos yhteisen tutkimuskeskuksen asiantuntijoitamme voitaisiin kuulla. Siellä on paljon hyvää tutkimusta – joka liittyy juuri säteilyyn ja uhreihin ja niin edelleen. Mielestäni oli kyllä yllättävä, että stressitestikysymystä käsiteltiin täysistunnossa, mutta tueksi ei ollut oikein kunnollisia lukuja. Muiden kollegoiden puheenvuoroihin viittaisin vielä sanomalla, että Useat sanoivat, että on tärkeää jatkaa tätä tutkimusta, huolehtia siitä, että investoinnit toimivat tehokkaasti. Fukushimaan liittyen haluaisin sanoa vielä yhden asian. Puiteohjelma on hyvin joustava. Yksittäiset toimet Euratomin sopimuksen pohjalta ovat hyvin joustavasti toteutettavia. Myös ydinjätekysymys voi näin olla tutkimuksen kohteena. Ja tuo Saksan ydinvoimasta luopuminen oli tällä keskustelun kohteena. Se on kysymys, joka liittyy tutkimukseen ja kehitykseen myös. Ranskasta. Voitaisiin ehkä saada näin energiaa, sähköä Saksaan, mutta esimerkiksi Pohjois-Saksassa on erittäin paljon tuulivoimaloita. Mutta kuluttajat olisivat etelässä, Bayerissa, ja voitte vain arvata, mihin sähköä viedään usein Tsekin tasavaltaan, mutta usein on niin, että siirtoverkko on erittäin kovan paineen alla ja siksi vetoaisin Saksaan sen puolesta, että Saksan pohjoisen ja etelän verkkoa yhteyttä parannettaisiin. Tukisin edustaja Jadon puheenvuoroa. Hän puhui jatkoko- ja täydennyskoulutuksen merkityksestä. Koulutushan ei ole mahdollista ilman kunnollista tutkimusta. Yhtä asiaa en ihan täysin ymmärtänyt. Nimittäin noita kantoja ydintutkimuksen yhteydestä lääketieteeseen – En oikein tiedä, miten uusia hoitomuotoja voitaisiin nyt kehitellä ilman tätä ydintutkimusta. Kollega enää viittasi tässä siihen, mitä meidän on taattava kansalaisillemme, turvallisuus esimerkiksi. Mielestäni kansalliset säätelyviranomaiset voivat myös arvioida näitä riskejä. Kollega Remekin lentokonevertaus sopii erittäin hyvin tähän yhteyteen. En haluaisi niinkään puhua siitä nyt enempää. Kollega Chichesterin kanssa olen samaa mieltä. Kuulemistilaisuuteen varmasti pitäisi kutsua muitakin asiantuntijoita. Varmasti Keski-Euroopasta tai yhdistyneestä kuningaskunnasta voidaan saada vielä sähköä Saksaan. No, kiitos oikein paljon kaikista kommenteista. Olen iloinen siitä, että neuvostossa on päästy tiettyyn tulokseen, että työryhmässä on löydetty yhteisymmärrys ja toivon, että varjoesittelijöiden kanssa mekin voimme päästä yhteisymmärrykseen, joka on koko EUn ja ydintutkimuksen eduksi. Kiitos. Kiitoksia kollega Brzezina. Ja tuloksena pidetään sitä, että aikataulu... Liebler vielä. Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender. Pahoittelen, kun vielä keskeytän, mutta Saksan ynnennäköistä luopuminen on siis, oli yksi teemoista ja monet ovat viitanneet mahdollisiin vaikutuksiin verkkokuormaan. Se siinä puhui vaikeuksista Tsekin verkossa. Hän on, täällä on pyritty Oettingerin tekemään selvitys näistä vaikutuksista myöskin hintojen muodostukseen, verkkokapasiteetteihin kuormat tarkistetaan. Haluaisin vain tukea tätä vielä kerran. Ja jos kysytään, että voidaanko äh, tällainen selvitys antaa valiokunnalta tehtäväksi, voisin konsultoida Rybikin kanssa, jos TOA-ryhmän kautta. Kiitoksia tästä vi- neuvosta ja vinkistä ja otetaan tämän mukaan yhteenvetoon. Eli tämä sylistän kohta, niin tästä pyydämme sihteeristöä tarkistamaan aikataulun, ottaa huomioon neuvoston viimeaikaiset kehitykset. Ja toiseksi pyydän sihteeristöä, että neuvoston eilisen työryhmän tulos saataisiin meille nopeasti, tarvitsemme, koska mahdollisesti täytyy päästä tehdä päätös nopeasti. Mutta aikataulu ihan ole järkeä on oikeassa, jos täällä neuvottelemme ja ongelmaa jossain mulla ei ole ratkaistu. Neuvosto on päätöksessä tehnyt, silloin siinä on mitään järkeä. Sitten toinen asia. Totean, että Fukushiman kysymyksessä ainakin lyhyellä aikavälillä saamme raportointia riippumatta sitten mitä asiakisellä pitkällä aikavälillä, ja että ehkäpä tutkimuskeskus olisi yksi keskustelukumppani, jotta saataisiin tietää, että mikä tilanne tällä hetkellä on. Teepahan meitä työllistää jatkossakin, mutta saataisiin ensimmäinen yleiskäsitys. Ja sitten kiitos Presinalle ja Niblerille, kiitos kirjoitin kirjan Oettingerille. Meidän pitäisi minunkin mielestäni mahdollisimman nopeasti, ainakin ensimmäisenä askelena komissiota pyytää, että he esittelevät omat tutkimuksensa, jota, äh, tuloksensa, joita heillä ja on, joita voidaan välittää meille, ja siitä, että mitä vaikutukset voisivat olla tai ovat. Ja mahdollisesti tästä pitäisi varmaan koordinaattorin kanssa pestä, että antaisi tehtäväksi selvitys. Mielestäni ajatus on ihan oikea, koska tämä on mielenkiintoinen esimerkki. En tietenkään Saksaa vastaan tässä olla. Kysymys on siitä, että yhden jäsenvaltion päätös energia-asioissa, sillä on suuria vaikutuksia kaikkiin muihin, voi olla. Se on vuoksi se syy, miksi sanotaan, että energiapolitiikasta tulee yhä eurooppalaisempaa. Siihen täytyy valmistautua, sillä on vaikutuksia Tämä yksinkertainen, mutta hyvin vaikea kysymys stressitestit. Miten vaikea oli päästä tuloksiin siinä? Tai miten vaikea tämä on meille ja miksi se ole onnistunut saada täysistunnossa aikaan päätöslauselma ydinturvallisuudesta? Sehän on oikeastaan harmi. Tällaista, tällainen saa toistua, siis tämä negatiivinen tulos. Ja sen vuoksi tätä pitäisi nyt asiaa hyvin huolellisesti tarkastella jatkossa. Näin on päätetty nyt sitten, näin ilmoitettu. Ja sitten tullaan seuraavaan kohtaan listalla. Nimittäin äänestys. Öljy ja kaasu. Galileosta ei äänestetä, mutta sitä voidaan kertoa nykyisestä asiantilasta. Trilogi on trilogia on käyty ja sillä ilmeisesti ollaan hyvällä tiellä esittelijällä on ensimmäisen sana. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. wir haben recht, äh, wir haben den letzten... Kiitos, puheenjohtaja. 31. päivä toukokuuta käytiin kolmatta kertaa kolmikantaneuvottelua varjoesittelijöiden neuvoston ja komission kanssa kolmannen kolmikantaneuvottelun löydettiin paljon yhteyttä neuvoston ja parlamentin välillä. Tietosuojakysymys esimerkiksi on nyt johdantosan kappaleessa, siis viittaus tietosuojadirektiiveihin. Lisäksi uudist- tarkastus siitä, koska tämä päätös tehdään noin vuonna 2012 ja kansainväliset sopimukset on integroitu sinne. Se, miten kunnioitetaan ihmisoikeuksia – ja rahoituskysymyksestä keskusteltiin paljon. Galileo ja tämä signaali, se saadaan ensin ilman kustannuksia, mutta komissiota pyydettiin johdantosan kappaleeseen laittamaan tekstin siitä, miten käyttäjät ja kolmannet valtiot voisivat osallistua kustannuksiin. Artikel 6, die Compliance. Kohta 6 jos nämä viranomaiset jäsenvaltioissa eivät voi taata järjestelmän turvallisuutta. Um- komissiolta voisi tulla sanktioita, jos näitä ei hoideta kunnolla. Neuvosto ei tätä hyväksynyt, mutta sanktiomekanismit jäsenvaltioiden puolelta on hyväksytty. Artikla 4, salaisen tiedon suojaaminen, oli myös tärkeä seikka. Neuvosto hyväksyi meidän kantamme näiden tietojen suojelemiseksi turvallisuusmääräysten mukaan. Tämä oli siis asian tila, neuvostoparlamentti. Ja todemmassa kolmikantaneuvottelussa puheenjohtaja Roilia minä melko selkeästi otimme kantaa siitä, että pitäisi sopia viimeisestä seikoista neuvoston ja komission kanssa. Kesken oli vielä vähän erilaisia kantoja. Aina puhutaan näistä delegoiduista säädöksistä. Meillä oli vähän sellainen tunne, että jotkut jäsenvaltiot eivät olleet vielä oikein ymmärtäneet, mitä oikeuksia Lissabonin kautta saatiin kiivaita keskusteluita pääst, käytiin artiklasta kahdeksan. Siinä on pyritty estämään delegoitujen säädösten käyttö ja vesitetty komission alkaperäistä tekstiä. Tämä vaikuttaisi parlamenttiin, koska komission aseman heikentäminen vaikuttaa myös parlamentin asemaan komissio esitti yksityiskohtaisen liitteen siitä, miten delegoituja säädöksiä voitaisiin hoitaa. Neuvosto leikkasi sitä. Lopulta löydettiin kompromissi, että parlamentti voisi hyväksyä myös tämän liitteen, mutta muutos delegoitujen säädösten kautta olisi siis mahdollista. Neuvosto vaati myös sitä, että komissio antaa julkilausuman ja komission julkilausumasta kiisteltiin pitkän aikaa. Vasta eilen Koreperissä päästiin siitä sopuun. Siinä oli kyse sanamuodosta ja siitä, miten pitkälti jäsenvaltiot ovat komission vaikutuksen alaisena, kun on kyse näistä tärkeistä tiedoista. Me löysimme kompromissin, joka on hankalasti erityisesti komissiossa – hyväksyttävissä komission suuntaan. Siis todella kiitokset liikahtamisesta. Tässä todella mentiin sen rajoilla, mitä Lissabonin osalta voidaan hyväksyä. Kuitenkin Koreperissä päästiin nyt sopuun. Meillä on siis näin nyt yhteisymmärrys komission, parlamentin ja neuvoston välillä. Ensimmäisessä käsittelyssä tämä voidaan saada päätökseen, mutta kun aika on kulunut niin vasta 36. varmaankin valiokunnassa voidaan loppuäänestys järjestää ja sitten menettelytapojen luoma tauko vaikuttaa siihen, että vasta syyskuussa varmaan voimme äänestää, mutta Unkarin puheenjohtajavaltiona kuitenkin sai tämän kompromissin vielä aikaiseksi omalla puheenjohtajakaudellaan. Kiitokset puheenjohtajavaltiolle, se ei ollut helppoa. En halua tässä nimetä nimiä, mutta jotkut jäsenvaltiot vastustivat hyvinkin voimakkaasti ja kolmikantaneuvotteluissakin sanoin sen, että meille ei kaikkein tärkeintä ole se, että saadaan sopu ensimmäisessä käsittelyssä, mutta jos se on mahdollista, niin siihen pyritään, mutta ei tästä tule nyt sääntö, vaan tämä pitäisi olla tulevaisuudessakin poikkeus. Kiitos. Haluaisin kiittää myös herra Glantea ja kaikkia ryhmätyöntekijöitä, kollegoita erittäin hyvästä yhteistyöstä. Myöskin komissiota kiittäisin erittäin asianmukainen yhteistyö, myöskin muodoltaan. Tulokset näette harmi, että ei voida äänestää tänään. 30. heinäkuuta voidaan äänestää. Silloin varmaan tulee hyvä tulos ja Unkari puheenjohtajamaana on olennaisen osansa siinä tehnyt. Kiitoksia paljon siis. Eli voidaan mennä suoraan seuraavaan kohtaan. Eli meillä on tehty tutkimus asiasta, jota käsiteltiin jo eilen, energiastrategia EUlla Välimeren etäpuolisissa maissa. Ja nyt sitten vain alustajien pitää tulla tänne podiumille puhujakorokkeelle. Muutaman minuutin tästä kestää. if you're ready. Jos olette valmiina, voimme aloittaa. EUn energiastrategia Välimeren etäpuolisissa maissa on meillä aiheena. Tästä on tehty tutkimus kesäkuussa 2011 lukee minulla paperissa – Kaksi asiantuntijaa, jotka toivotan teille tervetulleeksi, esittelevät tulokset. Herra Bernard Duhamel, toivottavasti ensin oikein, ja herra Henri Bossan. Menikö oikein? Hyvä, hyvä. Kiitos. Nyt meitä kaikkia kiinnostaa kovasti, mitkä ovat nämä tulokset. Yeah, thanks. Yes, thank you. Euh, bonjour, euh, mesdames et messieurs. Je, vais, je suis uh, Bernard Duhamel. Si vous le permettez, je vais parler. Kiitoksia. Jos teille sopii, niin puhun ranskaa. Ja kollegani sitten ovat tässä mukana. Hekin kommentoivat näitä eri kalvoja, joita teille esitellään. Kun puhutaan Välimeren alueesta, niin tämä kartta osoittaa, miten tärkeä geopoliittinen alue on kyseessä. Välimeri on kokonaisen manneralueen keskellä, kuten huomaatte, se on suuri. Niin, olette varmaankin nähneet tämän Välimeren alueen kartana niin varmasti tunnette sen alueen hyvin, mutta tässä vielä näette kaikki ne maat, joiden puitteissa tehdään työtä. Meidän tutkimuksenne koskee koko Välimeren aluetta. Siinä ovat mukana pohjoisalueen Euroopan unionin jäsenvaltiot ja sitten itäiset ja eteläiset valtiot – lukun mutta näitä EU-maita, joita on kahdeksan, itse asiassa seitsemän, mutta Portugali on myöskin mukana, sehän on Iberian niemimaalla. Ja sitten siinä ovat mukana Ranska, Espanja, Slovenia, Kroatia, Italia, Kreikka, Kypros ja Malta – ovat Kypros ja Malta ovat niin pieniä, että niitä ne ovat niin huomio, että ne, niin pieniä, että niitä ei voi ottaa huomioon tässä tilanteessa sellaisenaan. Ja jos katsotaan sitä eteläistä Välimeren aluetta, meillä on siellä alue Marokosta Turkkiin asti ja siellä paljon magreb maita Algeria, Tunisia, Libya, joka ei kuulu itään eikä länteen tällä hetkellä. Ja sitten Mashrek, Egypti, Libanon, Syyria ja Jordania, joka sinänsä ei ole vielä mikään Välimeren maa, mutta sitä pidetään kuitenkin osana Mashrek-aluetta. Eli nämä maat ovat ne, joita hanke EEM GM-suunnitelma koskee siis näitä alueita. Ja sitten mukana ovat myös Turkki ja Israel. Niin, tämä kartta varmaankin on uusi. Monille teistä te eh, näyttää, miten pitkälle Välimeren alue eh, ulottuu ja miten tärkeä se on Ja siinä nähdään myös se, miten syvä välimeri on tietyiltä alueiltaan idässä tummalla sinisellä merkittynä. Mennään noin 3000 metriin. Ja paikoittain mennään jopa 5000 metriin. Se aiheuttaa tietysti sitten selkeitä esteitä työllemme, jotka, joita ei kyllä voi jättää huomiota. Kun tarkastellaan tässä johdannon lopuksi niitä vertailuja, joita voidaan tehdä pohjoisen ja eteläisen välimeren alueen välillä, niin väestöllisesti katsoen tällä hetkellä – Ne ovat suurin piirtein samankokoisia, noin 200 miljoonaa ihmistä asuu kummallakin alueella. Sen sijaan sitten eteläinen välimeren alue on sellainen, että miltei neljä kertaa enemmän on siellä väestönkasvua suhteessa pohjoiseen. Ja kun tarkastellaan taas eroja energiakulutuksessa, niin energiaa ja sähköä per capita kulutetaan pohjoisessa miltei neljä kertaa enemmän kuin eteläisellä alueella. Tässä ovat luvut, ne ovat yleisiä lukuja, vaihtelevat maasta toiseen, varsinkin etelässä. Vain yksi maa on samalla tasolla pohjoisten kanssa, ja se on Israel. Kaikki muut ne kohdalla meillä on Marokko, jossa sähkökulutus on todella heikkoa, 600 kilowattituntia per henkilö. Ja sitten vain muutama luku teille, ähm, jotka koskevat kaasua. Sille Bernard on pikemminkin sähköasiantuntija ja uusiutuvien energialähteiden tuntija kuin kaasu- tai öljypuolen asiantuntija. Kaasupuolella voidaan todeta, että kaasukulutus vuonna 2009, kuten huomaatte, olemme nyt muuttaneet näitä lukuja. Vuoden 2010-luvut eivät vielä ole tiedossa, mutta EU-välimeren e maissa – kaasun kulutus on noin puolet kokonaiskaasun tuonnista Euroopan unioniin. Sillä EU:ssa voidaan todeta, että hyvin monia raaka kohdalla äh, tuotanto on pohjoisessa eikä etelässä. Eli kahdeksassa Välimeren äh, EU-jäsenvaltiomaassa vain yksi maa on merkittävä kaasutuottaja, se on Italia, mutta muuten näissä etelän maissa tuotanto on hyvin vähäistä. Saksa, Itä, eh, Yhdistynyt kuningaskunta ja Puola ovat tärkeitä viejiä. Näin on eteläisten maiden riippumuusaste kaasussa on erittäin suuri, 95 prosenttia ja, ja meillä on 95 prosenttia siitä kaasusta, joka noilla alueilla kulutetaan, tulee tuontina alueelle. Tällä hetkellä Euroopan unionin maissa kaasun tuotanto on muutenkin laskussa. Ja Espanjassa ja ranskakaltaisissa maissa tuo kaasun tuotanto on miltei kokonaan lakannut. Se merkitsee sitä, että kokonaiskaasun tuotanto ja kulutus, kokonaiskaasun kulutus on nimenomaan kulutusta, joka pohjautuu tuontikaasuun. Ja nyt aiemmin muistuttaa ihan lyhyesti eurooppalaisesta politiikasta, joka meillä on tällä alalla. Ensin sähkö, sitten kaasu ja sitten tiettyjä suosituksia, joita näihin liittyy. No niin, nämä ovat nämä päälinjaukset, varmaankin tunnette ne. Haluaisin vain muistuttaa tästä ensimmäisellä kalvolla siitä, että äskettäin on luotu direktiivi, jonka avulla on luotu ENSO E ja ENSO G, eurooppalainen ähm, järjestelmä operaattoreiden välitysverkosto. Ja näiden avulla on kehitelty infrastruktuuria korkealla tasolla Euroopan unionissa ja sen seurauksena on saatu aikaiseksi jo ensimmäinen kymmenvuotissuunnitelma. Ne ovat liikkuvia suunnitelmia, joka toinen vuosi niitä uudistetaan. Ensimmäinen arvio on tehty vuonna 2010. No sitten prioriteetit. Menen tässä suoraan eteenpäin. Öö, marraskuussa julkaistun strategian kulmakiviä ovat ehdottomasti Euroopan markkinoiden ulkoiset suhteet ja se, että tuota ulkoista ulottuvuutta täytyy vahvistaa. Me haluamme integroida Euroopan markkinat etelämpäin. Se voidaan tehdä alueellisesti katsoen. Ja voidaan saada aikaiseksi myös integrointi Euroopan energiamarkkinoiden ja Välimeren eteläisen alueen välillä. Tässä on tällainen luonnos, joka on hyvin mielenkiintoinen. Ja tässä nähdään minkälaisia energiakäytäviä energiakuljetuksissa on käytössä. Ja ne tavoitteena on vahvistaa yhtenäismarkkinoita ja taata energiatoimitukset sellaisiin maihin, joissa toimituksia vaikea saada parantamalla yhteyksiä naapurivaltioihin ja sitten lisäksi luoda energiakäytäviä Euroopan unionin ja Välimeren eteläisen alueen välillä. Ja sitten meillä on tämä eteläinen käytävä, josta puhutaan myöhemmin. Sen tavoitteena on mahdollistaa se, että Lähi-idän ja Afrikan alueen maat pääsevät Euroopan unionin alueelle ja tämä pääsy tapahtuu siis itään ja käytävien kautta. eurooppalaista politiikasta varsinkin kannattaa tarkastella tätä uusiutuvia energialähteitä koskevaa direktiiviä, jonka varmasti tunnette. Sen tavoitteena on saavuttaa 20 prosentin tuotantoasteen uusiutuvista energialähteistä vuoteen 2020 mennessä. Kun tarkastellaan etelä-pohjoinen suhdetta, niin kannattaa katsoa myös artiklaa 9, jossa halutaan luoda yhteisiä hankkeita jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välille, mikä mahdollistaisi sen, että voidaan tarjota huomattava määrä uusiutuvia energialähteitä eteläisistä Välimeren maista. Näin ollen uusiutuvien eurooppalaisten tavoitteiden kehittäminen voi helpottaa uusiutuvien energialähteiden käyttöä eteläisen välimeren alueen maissa, Marokossa ja Syyriassa, Egyptin kautta kulkea. No kun tarkastellaan sitten sähköntuotantoa, niin mahdolliset äh, käytävät mm, on tässä nähtävillä ihan yleisluontoisesti. Mukana ovat Maghreb-maat, Algeria, Marokko, Tunisia. Ja sitten toisaalta on yhteyksiä Espanjaan, ne ovat jo olemassa, ja Italiaan, jota on äh, harkinnassa. Tunisia ja Italian välillä ja sen jälkeen mahdolliset yhteydet. Saa nähdä, öö, estääkö tämä hetkinen kehitys sitä itään päin ja Balkanin alueelle ja Euroopan unioniin Balkanin kautta. Välimeren alueen yhteydet muodostavat niin sanotun Medringin. Ja näette tässä näitä eri lukuja, jotka ovat peräisin vuodelta 2008 gigawattitunteina. Etelässä, jos verrataan näitä energiavaihtolukuja, ne ovat erittäin heikkoja. Etelässä on nähtävissä, miten hajautunut, hajautuneet myöskin nämä yhteydet ovat. Ja ne ovat hajautuneet kolmelle alueelle, Magrebin, joka leikkaa tämän Tunisian Libyan välinen yhteys. Ja sitten on Egypti yhtenä napana. Ja kolmantena Turkki, joka taso on integroidumpi eurooppalaiseen kokonaisuuteen. Ja itse asiassa sekin leikkautuu irti yhteydestä Egyptiin, koska siellä vielä ei ole synkronisoitua yhteyttä Syyrian kanssa. Ja sitten kun tarkastellaan yhteyksiä näiden kolmen maan ja Espanjan välillä, niin kahden, kaksipuolinen yhteys, joiden avulla Marokkoon. Marokko tuo energiaa, sähköä Espanjasta ja sitten vaihdot ovat mahdollisia Marokon, Algerian ja Tunisian välillä. Ja nähdään myös, että on olemassa yhteys Libyaan. Se on erittäin heikko ja se itse asiassa toimii erittäin huonosti. Kun tarkastellaan sitten Turkin energiatilannetta, sillä on kolme yhteyttä Kreikkaan ja Bulgariaan. Ja Kreikan, Bulgarian ja Turkin välinen synkronisointi ja Balkanin alue, kuten myös Turkki, <coughs> tässä synkronisoitu on tapahtumassa ja saadaan vuonna 2012. Ja synkronisointi Syyrian kanssa keskeytetään ja vuoteen 2015 siirretään se siirretään myös yhteydet Turkin ja muun Välimeren alueen välillä, siis eteläisen Välimeren alueen välillä. No sitten Egyptin asema strategisesti katsoen. 80 miljoonaa asukasta ja voimakas väestökasvu, energiatarve, joka jatkuvasti kasvaa. Siitä syystä on tärkeää, että Egypti saa riittävästi energiaa käyttöönsä. Kysymys on siitä, millä tavalla voidaan tarjota lisäsähköä Niilin alueen avulla – neuvottelun käytössä Etiopian kanssa, mutta Egyptin ja Etiopian väliset suhteet vaikeuttavat tätä. Lisäksi on mahdollista Persianlahden alueelta tuoda sähköä, mutta tässäkin on ongelmia siinä mielessä, että se ei välttämättä ole riittävää, sillä Egyptin väestön kasvu on todella voimakasta. 2050 arvioidaan siellä olevan 150 miljoonaa asukasta. Ja siitä syystä täytyy ratkaista tämä energiakysymys. Sillä väestönkasvu johtaa kaupunkien kasvuun ja kaupungit tarvitsevat esimerkiksi vesihuoltoa, joka aiheuttaa erittäin suuria energiakustannuksia. Sitten kolme Maghreb-maata, joilla on ehdottomasti kaikkein parhaimmat kehitysnäkymät. Ne voivat kolmenkertaistaa suhteensa Espanjaan, muodostaa uusia suhteita Italiaan. Tunisian ja Italian välillä on MED-ohjelma, joka täytyy 2016 panna täytäntöön. Ja sitten Algeria ja Italian väliset suhteet. Eli hankkeita vielä riittää. Näin ollen pyritään integroimaan markkinoita Marokon, Algeria ja Tunisian välillä. Euroopan unionilla on hanke, jonka nimi on Magrebin alueen integrointi. Vuosi sitten jo tässä suhteessa hyväksyttiin julkilausuma, jonka avulla on tar- tarkoitus nostaa integraatioastetta näiden kolmen maan välillä. Ja kolme energiaministeriä näistä maista kokoontuivat yhdessä Euroopan energia-asioista vastaavan komissiojäsenen kanssa neuvottelutta käytiin ja sekä Brysselissä viime lokakuussa ja sitten Algerissa äh, äskettäin. Välimeren alueen aurinkoenergiasuunnitelman tavoitteena on viedä eteenpäin uusiutuvien energialähteiden käyttöä, mikä tarjoaisi osaltaan ratkaisun energiatarpeisiin ja energiakulutuksen nouseen, nousuun. Tavoitteena on 20 gigawatin edestä ottaa käyttöön uusiutuvia energialähteitä sähkötuotantoon, aurinkokennoja, maalämpö, laitteistoa ja tuulivoimaa. Suurimmat keskukset ovat Marokossa ja Egyptissä. Tuulivoimaa on käytössä myös Tunisiassa. Ja yksi kaikkein tärkeimmistä eh, Välimeren alueen aurinkoenergiaohjelman osista on se, että pyritään lisäämään siis uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja kehittelemään integroitu Euroopan ja Välimeren alueen sähkömarkkina-alue. Ja tällainen integroitu Euroopan alueen Markkina-alue on siis yksi tavoitteista äh, ja aurinkoenergialla tuotettu energia voidaan osittain sitten, sitä voidaan viedä Euroopan unionin alueelle. Tietysti täytyy ratkaista äh, aurinkoenergiaan liittyvät tekniset ongelmat. Ne liittyvät varsinkin siihen, että energiantuotanto on jaksottaista, koska aurinko paistaa vain osan vuorokaudesta. Ja sitten täytyisi tarkastaa, millä tavalla tuota energiaa voidaan varastoida. Siihen on erilaisia menetelmiä. Desytec käynnistettiin vuonna 2009, kun uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi otettiin käyttöön. Siinä on hyvin kunnianhimoinen tavoite, joka on tuottaa noin 100 gigawattia, gigawattia energiaa Investoinnit jotka ovat olleet noin 400 miljardia euroa. Aloite kattaa erittäin suuren alueen aavikosta, sillä varsinkin aavikkoalueella, kuten näette, löydetään, tuota, saadaan tuota aurinkoenergiaa talteen. Ja siinä on myös muita aloitteita mukana, sillä tuo sähköhän täytyy kuljettaa. Sen täytyy ylittää välimeri, jos halutaan sitä saada Euroopassa käyttöön. Ja näin rakennetaan Medgridia, se on Ranskan aloite, josta päätettiin vain muutama kuukausi sitten ja joka puitteissa on tehty toteutettavuustutkimuksia. Eli tämä fyysinen este, välimeri, jonka yli sitten kulkisivat sähköjohdot. Näitä asioita ollaan tutkimassa nyt toteutettavuussuunnitelmassa. Toinen tärkeä näkökohta eurooppalaisessa energiapolitiikassa on energiatehokkuuden lisääminen. Huomioidaan, että energiatehokkuus on kasvussa pohjoisessa ja myös edes etelässä, <clears throat> mutta edistyminen etelässä on vähäisempää kuin pohjoisessa. Näin ollen Etelämaissa pitäisi tehdä huomattavasti enemmän ponnistuksia tässä suhteessa saada aikaiseksi energiatehokkuuslainsäädäntöä, kuten Marokossa Egyptissä on tehty, Tunisia, Jordan ja Israelkin on aika edistynyt tällä alueella. No mihin tämä energiakehitys vie? Ajatuksena on siirtyä kohti superverkkoa Euroopan unionin ja lähi maiden välillä, kuten myöskin Pohjois-Afrikan välillä, joka tukeutuisi tällaisen aurinkovoima kulmakiveen. Ja olettaisin, että sitä voidaan saada suorat yhteydet eurooppalaiseen verkostoon yli meren kaksinkertaisena kolminkertaistaen tuon Gibraltarin salmen kautta kulkevat yhteydet. Ja näin saadaan aikaiseksi siis korkeajänniteen johtoja, jotka kulkevat pitkiä välimatkoja ja jotka ovat oleellisessa asemassa tässä politiikassa. Ongelmana edelleen on integroida tuo vaihteleva energiamäärä uusiutuvista energialähteistä, onpa sitten kysymys tuulivoimasta tai aurinkovoimasta. Tuulivoima vielä ei ole niin merkitystä, vaikka mielenkiintoista kehitystä silläkin alueella on tulossa. Esimerkiksi Suosin Lahdella tätä energiaa voidaan mahdollisimman hyvin silloin johtaa, jos <clears throat> politiikka on sen mukaista. Ja tässä näette näitä eri alueita ja eri yhteyksiä etelästä pohjoiseen ja esimerkiksi suhde Italian ja naapurimaiden välillä. Italiahan on maa, joka vaihtaa paljon energiaa ja myös tuo sitä paljon maahan. No niin, nyt siirrytäänkin sitten kaasuun. Kaasukysymyksessä tilanne on erilainen kuin sähkössä, sillä, sillä kysymys ei ole pelkästään tuotannosta ja kuljetuksesta. Kaasuvarannot ovat olemassa. Kysymys on vain siitä, että miten ratkaisemme kuljetuskysymykset ja toimintavarmuuskysymykset, toimitusvarmuuskysymykset. Tässä on mielenkiintoinen kartta, joka osoittaa näiden pääkaasun maahantuojien suhteen tähän suureen oranssiin alueeseen, joka on Venäjä ja Itä-Eurooppa. Sitten sillä on tuo liila pohjoisessa Pohjanmeren alue, Alankomaat, ja nähdään, että Venäjä on todella tärkeässä asemassa. Venäjä on yksi neljästä kaikkein suurimmista kaasuntarjoajista Euroopassa tällä hetkellä. Kartta ei ole aivan tarkka siinä mielessä, että jos katsotaan Italia, niin näyttää siltä, että sen kaasutoimitukset tulevat pelkästään ähm, Venäjältä, mutta myös Algeria ja Libya ovat tärkeässä asemassa Italiassa. No kaasu millä tavalla sitten tulee? Se tulee kahdella tavalla. Kaasuputkistojen kautta, jota on rakennettu. Ja tässä nähdään kaasuputkistot ja voimassa olevat yhteydet. Meillä on kolme putkistoa, jotka yhdistävät Algerian ja Libyan Etelä-Eurooppaan. Yksi lännessä tulee Marokon kautta Espanjaan, toinen Algeriasta Italiaan ja toinen Italia Sisilian kautta ja kolmas oikealla äskettäinen, joka tuo Libyan kaasua. Ja sitten on kaksi hanketta, joita vielä ei ole käytössä. Yksi, joka yhdistää Espanjan suoraan Algerian. Käyttöön, tunneli on olemassa, mutta sitä ei vielä otettu käyttöön. Ja vuoden 2009 kriisin aikana espanjalaiset eivät oikein löytäneet asiakkaita sille kaasulle, jonka toivat maahan. Ja sitten Korsikan kautta tuleva toinen hanke Algeria ja Italian välillä. Kaasukysymyksissä olemme ottaneet esille kolme pääasiallista ongelmaa, joiden tavoitteena on ollut taata päätavoitte eli toimitusvarmuus. Ja kun puhutaan kaasusta, niin on ehdottoman tärkeää taata Euroopan unionin kaasun toimitusvarmuus, sillä kuten näitte, niin yhä suurempi osa kaasusta tuodaan ulkopuolelta ja se koskee varsinkin eteläistä Eurooppaa, sillä näimme, että 95 prosenttia Välimeren alueen maista Euroopan unionissa maahan tuo kaasunsa Euroopan unionin ulkopuolelta. No miten sitten tätä monimuotoistamista voidaan saada aikaiseksi? Tekninen ja taloudellinen kehitys on tärkeää putkistot ovat tärkeitä, mutta sitten nestemäisen maakaasun tuonti on tietysti erityisen tärkeää. Sitä on kehitetty. Ja tällä hetkellä noin 15 kaasutarjoajan maata on Euroopassa, kun 80-luvulla niitä oli alle kuusi. Norja, Alankomaat ovat mukana ja Nigerian on taskettain tuotannon. Kuitenkaan tämä tuotanto ei ole riittävää. Miksi? Koska kaasukulutus kasvaa jatkuvasti. Älkäämme unohtako sitä, että kaasu on hyvin pitkälti Euroopassa käytetään sähkön tuotantoon yhdistelmälaitoksissa. Eli vaikka kaasun kulutus ei kasvaisikaan niin nopeasti kuin tähän mennessä, siitä huolimatta täytyy löytää uusia kaasun tarjoajia. Ja Välimeren eteläinen ja itäinen alue Irakin Kaspiameren asti ovat tärkeitä lähteitä eurooppalaisille. Tässä siis luonnos siitä, mikä tällä hetkellä on tilanne Välimeren alueen itäpuolilta. Tulee hyvin paljon toimituksia Eurooppaan. Ja tässä on kaksi suurta hanketta. Nabukko-hanke, jota Euroopan unioni tukee sen tavoitteena on tuoda kaasua Azerbaidžanista, Irakista tai Iranista, riippuen sitten poliittisesta tilanteesta Keski- ja Itä-Eurooppaan Baumgartenin asti, joka on Itävallan ja Unkarin välinen alue. Tämä on kaikkein vanhin hanke. Ja venäläis italialainen hanke on äskettäin tullut tähän mukaan, jonka tavoitteena on rakentaa putkisto Venäjän kautta Bulgariaan Mustameren alitse. Ja sitten Kreikan ja Italian välinen yhteys voisi myöskin saada viedä Azerbaidžanista kaasua Italian asti. Ongelmana on se, että Ongelmana ei ole se, että ei olisi riittävä hanke, riittävästi hankkeita, vaan niitä on aivan liikaa. Nämä hankkeet ovat sellaisia, että ne yksin voivat kattaa Euroopan unionin tarpeen useiden vuoden aikana. No mikä ongelma näissä kahdessa sitten on? Kysymys on strategisesta ongelmasta, kun tarkastellaan sitä, että Nabukko, joka on ensimmäinen, joka näistä on järkevin, tarjoaa riittävästi kaasua vuosien ajaksi. Mutta ongelma on se, että Venäjä, joka on tärkein kaasutuoja, kaasuvia Euroopan unionin, on ikään kuin tässä tappanut Nabukko-hankkeen ja meidän täytyisi välttää se, että uudet lisä tuojat tuovat kaasua Euroopan unionin alueelle. Ja siitä syystä on tärkeää, että jos haluamme todella puhua monimuotoistamisesta, niin kysymys pitää silloin olla siitä, että nimenomaan monimuotoistaa noita lähteitä. Ainoa hanke siinä tapauksessa, joka tulisi kyseeseen, olisi Nabukko. Toinen ongelma, joka Euroopalla on edessään, koskee sitä, että meidän täytyy ottaa huomioon tarjoamaiden kasvava kulutus. Sitä ei itse asiassa ole otettu Euroopassa huomioon, mikä merkitsee sitä, että meidän täytyy saada aikaiseksi kehitystä Euroopassa, mutta samalla myös näissä eteläisissä maissa, jotka nyt jo tarjoavat kaasualueellemme, ovat erittäin tiheän asuttuja maita ja joilla on oma kasvunsa, jotka yhä enemmän joutuvat paikallisen väestön painostuksen alle. Esimerkiksi Algeriassa, joka haluaa, paikallinen väestö haluaa käyttöönsä yhä enemmän omasta, omaa energiaan. Ja näin ollen jo muutaman vuoden ajan on todellinen ristiriita – näiden kahden vaihtoehdon välillä. Onko parempi näille maille, että saadaan valuuttaa, kun viedään kaasua Eurooppaan, vai pitääkö ö, taata oma kehitys omalla energialla? Ja tällainen sisäinen konflikti saattaa johtaa sitten myöskin erittäin merkittäviin poliittisiin konflikteihin. Se voi johtaa yhteiskunnallisiin suuriin konflikteihin – ja on Egypti, joka vuonna 2008 jäädytti kaiken kaasuvientinsä, ei pelkästään Euroopan unionin alueella, mutta myös naapurivaltioihinsa. Jordanian, Syyrian ja Libanonin kaikki tämä jäädytettiin ja Algeriankin, jossa energiapolitiikka edellisen energiaministerin toimesta johdettuna on korvattu uudella huomattavasti konservatiivisella politiikalla, jossa suhtaudutaan nihkeämmin maahan, maastavientiin. meidän täytyy yhä enemmän ottaa huomioon se, että mikä on kehitys näissä maissa, josta tätä energiaa tuomme. Meidän täytyy ehdottomasti katsoa näitä mahdollisia tuottajamaita etelässä ja täytyy varmistautua siitä, että ne voivat myös hyödyntää energiaa omaan kehityksensä. Silloin meillä täytyy olla myöskin tulojen ennustettavuutta. Ja tätä varten kaasun avulla osatu kehitystä Euroopan unionissa ja luotua pitkän aikavälin sopimuksia ja indeksoituja hintoja. No miksi hinnat pitää indeksoida? Se johtuu siitä, että öljyn hintoihin liittyvä kaasun hinnan nousu on olemassa ja yhä enemmän hinnan liittäminen öljyn hintaan on täysin luonnollista. Lisäksi meillä on perustavanlaatuisia syitä sen suhteen, että toimijat eteläisen Välimeren alueen maissa ovat samoja yhtiöitä, jotka toimittavat kaasua ja öljyä. Ne niin tekevät jatkuvasti suuria investointeja kaasututkimukseen, mutta tekevät niitä vain siinä tapauksessa, että niille taataan Äh, riittävä rahoitus. Muussa tapauksessa ne kääntävät toimintansa öljynetsintään. Valitettavasti, vaikka tämä nyt olekaan niin valtavan loogista, niin pitkällä aikavälillä meillä on ehdottomasti kuitenkin selkeä yhteys öljyhintojen ja kaasuhintojen välillä. Silloin kun öljy on 50 dollarissa barreli, niin kyllä kaasun hintakin suhteessa sitten on samankaltainen. Ja pitkän aikavälin sopimukset, tehän ymmärrätte, että tarvitaan läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta. Ja kaasualan toimijat eivät ole valmiita siis investoimaan voimakkaasti. Jos sopimukset ovat vain muutaman kuukauden tai vuoden mittaisia. Ah, une, pardon, à l'issue de cette analyse, une Analyysin lopuksi esitämme joitakin suosituksia työstämme, kun puhutaan sähköstä ja energiatehokkuudesta. Suosituksemme on, että tuetaan uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuus keskuksia. Esimerkiksi Marokossa on luotu tällainen keskus Tunisiassa. Energiahallintokeskus ja Egyptissä energiatehokkuusvirasto ja niin edelleen. Jordaniassakin on olemassa tällainen. Toinen suositus on se, että laajennetaan Elena-mekanismia, eurooppalainen paikallisenergia-apumekanismi, jonka avulla voidaan toimintaa laajentaa koskemaan myös Eteläisen välimeren alueen maita. No sitten muut suositukset. Tavoitteena on toimia alueellisen yhteistyön puitteissa. Meillä on kumppanuussuhteita tärkeimpien energiakeskusten kanssa Maghreb-alueella. On tärkeää, että meillä on politiikka, jossa tuetaan tämän tyyppisten keskusten syntymistä eikä suhteita yksittäisiin maihin. Maghreb on tästä hyvä esimerkki. Ja eh, sähköalan sääntelyä voidaan hoitaa myös sen avulla ja voidaan myöskin yhdistää se eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Vahvistettu alueellinen yhteistyö mahdollistaa myös sen, että voidaan edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä, koska siinä voidaan paremmin hallinnoida tuota vaihtelevuutta, joka tarjonnassa syntyy. Ydinvoima kysymys sitten, siitä keskustellaan tietysti hyvin aktiivisesti. Se kuitenkaan sitä sitä, etteivätkö Etelämaat pohtivat tätä vaihtoehtoa. Egypti esimerkiksi on asettanut tavoitteekseen rakentanut kahdeksan voimilaa. No mitä Fukushimasta sitten on seurauksia tässä suhteessa? Ensimmäinen ydinvoimalaitos pitäisi lakeutaa jo vuonna 2019, mutta pohtiko Egypti sitten uudestaan ohjelmansa, se ei ole varmaa. Joka tapauksessa Egypti aikoo jatkaa tällä tiellä. Muut maat, kuten Marokko, myöskin. Niillä on myös aurinkoenergia- ja tuulienergiaohjelma. 7 prosenttia sähköenergiasta on tarkoitus tuottaa näiden avulla vuoteen 2030 mennessä. Eli ydinvoima ei ole mikään hylätty ajatus näissä maissa. Ja turvallisuuskysymykset tietysti tulevat heti esille Tietysti sitten tässä on kaikenlaisia hankalia ongelmia, jotka koskevat nimenomaan ydinvoiman rakentamista. No sitten kaasupuolelta. Mehän jo lyhyesti käsittelimme aikaisemmin kaasuun liittyviä ongelmia. No kolme eri asiaa. Yksi koskee tarjonnan monimuotoistamista, josta jo puhuttiin ja meidän tulisi voimakkaasti tukea joiden tavoite, tukea hankkeita, joiden tavoitteena on lisätä tarjontalähteitä ja tukea näitä pitkäaikaisia tarjoajia, kuten Venäjä. Ja siihen meillä on olemassa oma välinekin, se on tämä eteläinen käytävä Turkin kautta joka kerää kaasua vielä kauempaa idästä ja tuo sitä Keski-Eurooppaan ja Itä-Eurooppaan. Ja niin, että siinä on myös yksi käytävä Kreikkaan ja Italiaan. Se kattaisi hyvin suuren osan Euroopan tarpeista. Eri välineistä kannattaa vielä tietysti keskustella. Se, mitä voidaan todeta, on, että yhteisen energiapolitiikan puute Euroopassa merkitsee sitä, että eri maat ja eri toimijat pitäisi saada yhteisen pöydän ääreen niin, että luodaan eurooppalainen viranomainen, joka ottaa, tekee päätökset tässä suhteessa. Mutta niin kauan kuin meillä ei ole yhteistä energiapolitiikkaa, yhteisöviranomaisen alaisuudessa, niin uskoisin, että emme kykene varmalla tavalla ratkaisemaan toimitusvarmuuskysymyksiä. Sitten EUn sisällä se, mitä nyt jo on tehty äsken tässä lainsäädännössä, on erittäin hyvä lähtökohta. Meillä on hyvä teksti, asetusteksti, joka ei ollut olemassa aikaisemmin, joka koskee välineitä, jotka ovat hyvin kohdennettuja. Ja kyseessä ovat siis välineet, joista muodostuu pakollisia välineitä, tarpeellisia sellaisia. Ne koskevat varsinkin toimintatapoja suhteessa ongelmiin, jotka syntyvät Euroopan unionin sisällä silloin, kun kasvua kuljetetaan. Näitä menettelyitä täytyy laajentaa. jotta voidaan löydä ratkaisut kaasutoimituksiin Euroopan rajojen sisäpuolella. Ja sitten kun tarkastellaan toimitusten monimuotoisuutta ja sen takaamista, niin mielestäni olisi erittäin tarpeellista, että päätöksentekomenettelyt, jotka koskevat suurten hankkeiden rakentamista, tämä koskee tietysti putkistoja, mutta se voi koskea myös sähköntuotantoa, Nämä hankkeet ovat erittäin pitkäaikaisia. Infrastruktuurin rakentaminen on kymmeniä vuosia. Meidän täytyy vähentää näitä prosesseja puoleen, sillä jos me voimme saada tällaisen prosessien yksinkertaistamisen, joka mahdollistaa sen, että silloin kun päätös on tehty, niin ja infrastruktuuria käytetään, jos päästään viiden vuoden aikarajaan, niin se olisi jo huomattava edistysaskel. Ehkäpä voitaisiin pohtia sen kaltaisen menettyä kun Ranskassa on, ei ainoastaan Ranskasta, mutta voitaisiin hyödyntää menettelyä, jossa silloin kun hanke on yleisöllinen, niin infrastruktuurin rakentaminen silloin olisi pakollista. Ja kolmanneksi uskoakseni on tärkeä ongelma tämä poliittinen eikä niinkään tekninen. Täytyy ottaa huomioon se, että markkinavoimat eivät voi hoitaa kaikkea. Eurooppalaiset hyvin usein uskovat, että markkinavoimin voidaan ratkaista kaikki, mutta energiastrategiassa en usko, että tilanne on aivan tämä. infrastruktuuriongelmat ovat erittäin suuria ja en usko, että tässä suhteessa markkinat voivat niitä ratkaista. Meidän täytyy luoda myös keskussuunnitelmallisuutta ja ö, tehdä päätöksiä energiapolitiikassa muulla tavoin. Ranska jo 60-70-luvulla teki tämän kaltaisia suunnitelmia. Monet ovat sitä mieltä, että kysymys oli miten Neuvostoliiton tapaista suunnitelmista. No siihen nyt tietysti ei ole mitään paluuta, mutta siitä huolimatta on tärkeää, että Euroopan täytyy muistaa se, että Täytyy saada lisäviranomaisia, lisäsuunnitelmallisuutta aikaiseksi, jotta tästä strategiasta tulee hyvä. Kun puhutaan sähköstä ja kaasusta, niin sähköhinnat ovat subventoituja, ne ovat paljon matalammat kuin mitä niiden pitäisi olla. Meidän täytyy saada hinta oikealle tasolle jos halutaan tätä osa-aluetta hoitaa terveellä tavalla ja yhdistää kaikkien alueellisten alueiden politiikat toisiinsa. Kysynnän hallinta on tärkeä ja silloin täytyy tuntea kysyntä hyvin, kuten myöskin sen kehitys. Niin. Ja energiamarkkinoiden integraatio Välimeren alueen eteläpuolella on erittäin hankala usein historiallisista syistä ja poliittisista syistä johtuen, varsinkin Magrebin alueella Algerian ja muiden välillä. Ja on harmi nähdä, että esimerkiksi Algeria, vaikka sillä on valtavat kaasuvarannot, se voisi aivan ongelmitta toimittaa vuosikymmeneksi kaasua Tunisiaan ja Marokkoon. Niin Marokko ei saa kehitettyä verkostoa sinne suuntaan, vaan ostaa kaiken Espanjan ja Italian kautta – ja mitään sopimuksia, kaupallisia sopimuksia ei ole Algerian kanssa. Ja Tunisian tapauksessa pieni kauppasopimus on, mutta se on vain hyvin pieni määrältään. Eli tässä on todellakin yhteistyön puutetta, kun tarkastellaan niitä eri vaihtoehtoja, ja jos poliittiset ongelmat ratkaistaan, niin silloin va- mahdollisuudet ovat aivan valtavat. Mashrekissa meillä on tämä hanke Euromashrek kaasun masterplan, niin kuin sitä nimitetään. Mashrekin maiden tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä näiden neljän maan välillä ja solmia uusia suhteita Turkkiin ja Irakiin. Se on osa tätä EMGMP-yhteyttä. Ja näin voidaan taata kaasutoiminta sitä kautta, <clears throat> kaasutoimitukset sitä kautta. Ja sitten kaasuputkisto Egyptin, Jordanian, Syyrian ja Libanonin kautta – parantaisi alueen tilannetta. Mutta se on tällä hetkellä toiminnassa vain 25 prosenttisesti. Eli yhteydet ovat olemassa ja meidän kannattaa olla optimistisia tässä suhteessa, että Syyrian viranomaiset ratkaisevat tämän myönteisesti. Ja jos tietysti Libanon ja Syyrian väliset poliittiset jännitteet lieventyvät, niin silloin tilanne paranee. Lopuksi sitten viimeiset suositukset, jotka koskevat Euroopan unionin kykyä hallinnoida ja ottaa käyttöön Välimeren hankkeita. Yhtäältä varmistan siitä, että tuo aurinkovoima suunnitelma hoidetaan. Suunnitelmahan on, on sellainen, jossa voidaan määritellä pääkumppanit ja Euroopan unionin komissio, Barcelonan sihteeristö ja Maailmanpankki ovat mukana. Ja myöskin kannattaa käynnistää analyysiä tämän kuuluisan Medringin sulkemiseksi ja samalla äh, analysoidaan tekniseltä, taloudelliselta ja ympäristökannalta sitä, millä tavalla voidaan ylittää nämä luonnolliset esteet, joka meri muodostaa. Noin. Valitamme, että tämä esittely oli näin pitkä. Kiitoksia. Herzlichen Dank für den Vortrag. Kiitoksia alustuksesta. Tämä oli todellakin hyvin yksityiskohtaista ja kaikki faktat tuotiin esille. Onkohan nyt enää edes kysymyksiä? Rova Madurell. Ja ei olekaan enää tässä. Ja, Rova Grostet. c'est vrai que cette présentation... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti sanoisin, että tämä oli erittäin mielenkiintoinen esitys ja osoitti selkeästi sen, miten haavoittuvainen järjestelmä on ja miten riippuvainen järjestelmä on vakaudesta Välimeren etelärannalla. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että voidaan huolehtia meidän energian tuontivarmuudesta. Me voidaan näin riippuvaisia muista hyvä kollega, tässä ei ole kysymys pelkästään riippuvuudesta, jota Venäjän ja kaasun osalta aina valitetaan. Toi uusia riippuvuuksia voi tulla, vaan kyse on investoinneista. Ja tämä tuli esille tässä alustuksessakin, että se on teknisesti hyvin monimutkainen asia. Putkien rakentaminen, tietysti viitattiin meren syvyyteen. Tämä näyttää niin helpolta ja yksinkertaiselta aina, mutta sitten kun sitä realisoidaan, se maksaa paljon, se kestää pitkään. Ja muutama kysymysmerkkikin siinä on mukana. Ja sen vuoksi on järkevää, että mietitään myös sitä, että Euroopassa pitää olla useita energiamuotoja. No, mutta siitähän nyt kiistellään. Nyt kollega Madurelle. Sie wollten noch was fragen. Teillä oli vielä kysymys. Gracias, presidente. Uh, bueno, ante todo en nombre de mi grupo. Niin, kiitos puheenjohtaja. Ensiksi ryhmäni nimissä haluaisin kiittää vieraitamme. Kiitos tekemästänne työstä, siitä, että tulitte tänne, esititte tämän alustuksen ja kiitos kaikista näistä tiedoista. Tämä on loistava, kattava kertomus tilanteesta ja minä olen luen, lukenut tämän hyvin tarkkaan ja siitä on varmasti paljon hyötyä meille omassa työssämme. Minulla olisi kysymyksiä aivan valtavasti. Ensinnäkin suosituksista, joita annoitte. Viittasitte energiatehokkuusvaatimuksen tarpeeseen. Totta kai tämä on prioriteetti etelässä, kun ajatellaan väestökehitystä ja alhaisia kuluttajahintoja. ajatellen sitä, että emme ehkä näin pääsekään ilmastonmuutostavoitteisiin. Sitten tuo Elena alueellisen yhteistyön verkosto. Yhteistyön pitäisi olla tehokasta, mutta totta kai se liittyy siihen, minkälainen hallinto näihin maihin kehittyy. Tämän sanottua, niin haluaisin esittää pari kysymystä. Nämä ovat minulle tärkeitä kysymyksiä ehkä vähän poliittisempia kysymyksiä sitten vielä muutama kommentti. Otitte esiin pari seikkaa kertomuksessanne ja johtopäätöksissänne, suosituksissanne. Puhuitte siitä, että nyt ei ole riittävästi horisontaalisia suhteita näihin eteläisiin maihin – ja että pitäisi tukea yhteyksiä pohjoisen ja etelän välillä. Voisittekohan vähän yksityiskohtaisemmin kertoa tästä ajatuksesta? Vakaus ja turvallisuus ja energian saantiturva on totta kai meille tärkeää. Yhtä tärkeää kuin se, että meillä on vakaat olot, on se, että myös näissä maissa on vakaat olot energiayhteistyö saattaa johtaa taloudellisen ja sosiaalisen integroitumisen, vaan Euroopan unionin tapoin. Pyytäisin, että kommentoitte näitä kantoja. Tässä tulee muutama paradoksi mieleen. Ja sitten suhteet Algeriaan. Sanoitte, että meillä on nyt vahvemmat suhteet. Eikö tämä ole nyt väärin, kun ajatellaan Algerian, Marokon ja Tunisian suhteita? Näiden maiden väliset suhteet on myös olemassa – Sanoitte, että paljostakaan suhteista ei tässä voida puhua, että yhteistyötä puuttuu. Pyytäisin ehkä kommentoimaan vähän enemmän tätä aihetta. Ja sitten kaasusta. Sanoitte, että Iberian niemimaan ongelmana on se, että Pohjois-Afrikasta tuodulle kaasulle ei ole kysyntää. Me olemme usein sanoneet täällä valiokunnassa, että Iberian niemimaan ongelma liittyy juuri näihin yhteyksiin Pohjois-Afrikan ja Iberian niemimaan välillä ja Iberian niemimaan ja muun Euroopan välillä. Niin, että Espanja ja koko Niemimaan voi olla solidaarisemmassa yhteistyössä Euroopan kanssa. Voisitteko vielä kommentoida hiukan tuota seikkaa? Kiitos. Oh, Haluatteko vastata? Olkaa hyvä. Tellement, enfin, je pense aussi que mon collègue voudra répondre sur le gaz. Kollega käsittelee kaasuasiaa, mutta jos puhutaan horisontaalisista yhteyksistä, niin se on todellakin ongelma. Magrebissa vaihto maiden välillä on hyvin heikkoa. Taloudelliset yhteydet. 60 prosenttia kaupasta on Euroopan kanssa, 33 prosenttia on niiden välillä todella pieni luku. Alueellisella tasolla niiden välinen kauppa on heikoin osa. Eli tätä täytyy varmaankin kehittää. Ja jos näitä yhteyksiä vahvennetaan, niin silloin he pystyvät vahventamaan yhteyksiä myös EU-hun. tarvitaan alueellista vaurastumista. Maita täytyy käsitellä alueellisessa asiayhteydessä, ja se ongelma Algerian kanssa on. Algeria on pääenergia valta neljän keskeydessä. Marokolla ei ole, Syyrillä ei ole. Eli on tendenssi käsitellä Algeriaa vain, koska niillä on kaikki reservit, mutta tätä täytyy välttää. Ja täytyy, täytyy nähdä maat alueena. Heitä täytyy tukea, kun he energiayhteyksiään pyrkivät vahventamaan. Magrebin energiamarkkinat on integroitu Euroopan komission tällaista projektia rahoittanut ja hallinnoinut tiettyyn määrään asti. Ja EUn tuki jossain kohdassa päättyi, enää ei ole teknistä apua. 2010 kesäkuussa tekninen apu keskeytettiin, mutta kolme maata kuitenkin jatkavat ja yrittävät integroida energiamarkkinansa. He jatkavat hangetta, he jatkavat kokouksia, joten se on selkeästikin niin, että poliittista tahtoa jatkamiseen on alueellisten energiamarkkinoiden integroimisessa. Minä käsittelen Ranskan ja Espanjan välistä yhteyttä. Yhteenliittymät Ranskan ja Espanjan välillä nyt täytyy parantaa. Erityisesti sähkön osalta monia selvityksiä on tehty, mutta kaasusta kollegalle. Tämä on tärkeä kohta, mutta se ei ole aivan kaikkein tärkein. Ihan viime hetkiin asti Espanjan asema oli aika outo siinä mielessä. 1999-2000 välillä oli suurin kaasun tuotanto, koska he uudelleen höyrystämislaitoksia, höyrystämislaitoksia rakensivat aika nopeasti, mutta yhteydet Ranskaan ovat aika heikot, mutta se nyt sitten kiitos sen, että on talouden elvytyssuunnitelma. Kymmeniä miljardia euroja on laitettu siihen, että kaasukytkentöjä parannetaan länsipyreneiden alueella Ranskan ja Espanjan välillä. Ja verkossa virtaa molempiin suuntiin. Ranska, Espanja, Espanja, Ranska se hyödyttää siis molempia sekä alavirran maita kauempanakin, koska he saavat energiaa Algerista Espanjan kautta, myöskin muista lähteistä Algerian lisäksi mahdollisesti, joten pitkällä aikavälillä se on tervetullut uutinen. Tai Espanja, tai Portugali, tai Ranska voivat hyötyä tästä tarjonnasta, jos heillä on oman kotoperäisen tarjonnan kanssa ongelmia. 2009-2009 Espanja Italia olivat vaikeassa asemassa, koska sopimukset, joita ne olivat, he olivat tehneet, olivat suuremmat kuin heidän kysyntänsä, mutta se liittyy talouden sykliin, eikä tämä tilanne eh, ole pysyvä, se muuttuu. Ja haluaisin palata tähän esittämään kommenttiin, koska aiemmin mainitsin, että on tarve nopeuttaa infrastruktuurin kehittämistä, ajat Ajattelen rajat ylittäviä kaasuputkia, mutta myös putkia, joita rakennetaan EUn ulkopuolella. Jos katsotaan kahta hyvin samankaltaista maata väestön määrän ja energian käytön suhteen Italia ja Espanja, niin on aika hämmästyttävää, että Espanja, jolla oli jo kuusi kaasuterminaalia, kymmenen vuoden aikana rakennettu kuusi lisää. Ja terminaalit ovat käytössä. Ja Espanja on pystynyt tulemaan suuri toimija lyhyellä aikavälillä tämän ansiosta. Ja samaan aikaan meillä on Italia, joka on lahannut jäljessä. Ja kun tätä infrastruktuuria on rakennettu Espanjassa, yksi mahdollistavista tekijöistä on ollut se, että alueet Espanjassa ymmärsivät tarpeen ja tärkeyden. Ja alue- ja keskushallinto ryhtyivät aloitteisiin, joilla operaattorit pääsivät markkinoille. Italiassa, kuten sanottu, on operaattoreita, jotka 25-30 vuoden ajan ovat vaatineet infrastruktuuria rakennettavaksi. Ja kaikki vetoomukset ovat kaikuneet kuuroille korville verrattuna siihen, mitä on saavutettu Espanjassa. Ja ainut ero näiden kahden maan välillä ovat käytössä olevat menettelytavat. Italiassa tällainen infrastruktuuri, koska menettelytapoja ei ole voitu kehittää. Ja tietysti jokainen maa on vapaa tekemään niin kuin näkee parhaaksi, mutta jos halutaan järjestelmä, jonka myötä voidaan saada investointeja infrastruktuuriin ja sitä rakentaa. Ja jos on monia poliittisia päätöksiä, joiden myötä voidaan rakennustoimia nopeuttaa, niin se hyödyttää energiapolitiikkaa siinä maassa ja Euroopassa kokonaisuudessa. Sitten Rova kysyitte myös riippuvuudesta sähkö on Bernardin vastattava, mutta kaasusta niin kaasuriippuvuus Euroopassa on asia, josta emme pääse, jota meidän täytyy käsitellä, koska resurssit on käytetty loppuun. voimme etsiä muita lähteitä Euroopassa omaan tarjontaamme, eikä se ole mahdotonta, ja siihen pyritäänkin, mutta täytyy katsoa ulospäin kaasun suhteen, ei South Stream, vaan korkeamman teknologian tuotteita. Tietysti täytyy olla maita, jotka haluavat tarjota Euroopalle kaasua toimittaa ja halu, voivat ja haluavat. Ja sen vuoksi meidän näkökulmastamme on tärkeää varmistaa, että toimittavat maat kehittyvät samalla tasa tahdilla kuin me ja että he voivat ottaa huomioon sisäisen tarpeensa ja myöskin meidän tarpeemme. Muuten seuraavien viikkojen, kuukausien ja vuosien aikana tämä levähtää kasvoillemme. Kiitoksia vastauksista nyt täytyy todellakin lopettaa, koska kaksi unkarilaista ministeriä ovat oven takana. Ja aikarajat on räjäytetty jo kauan sitten. Kiitoksia tiedoista. Kiitos myös, että saimme sitten muutaman äh, kysymyksen. Kiitos tästä selvityksestä. Kovasti kiitos, kiitos, kiitos. Ja siirrymme seuraavan kohdan käsittelyyn. Tack, tack. zufrieden. Oh, Entschuldigung. <laughs> Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, darf alle... Hyvät kuulijat, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa kaikille sydämellisesti. Siirrymme seuraavaan esitysten kohtaan. Sille on varattu tunti. Ja haluaisin käyttää ajan hyväksemme, koska on suuri ilo toivottu kaksi Unkarin laitoksen ministeriä tervetulleeksi. Te tunnette kaikki toisenne. On ollut aiemminkin tilaisuuksia puhua keskenään. Tervetuloa. Miten tämä tehdään? Kuka aloittaa? Niin, en minä näitä nimiä enää opi. Liian monimutkaista. Pahoittelen. Te voitte aloittaa, jos haluatte. Ja sitten seuraava. Punainen nappi siinä. Miksi on daran gewöhnt, dass meine Name miksi Kiitoksia. Olen tottunut siihen, että kukaan ei pysty ääntämään nimeäni. Niin hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, puheenjohtaja, on suuri ilo olla täällä ja raportoida Unkarin saavuttamasta edistyksestä noin 180 puheenjohtaja- päivän puheenjohtajakauden aikana. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, tätä valiokuntaa erityisesti, kun olette auttaneet meitä näiden hyvien raskaiden haasteiden edessä ja takana. Oli kovin myrskyisä aikaa Euroopassa ja ei varmaan tästä kaikesta tarvitse kertoa teille myrskyisestä ajasta, joka Euroopassa on ollut. Mutta Unkarin maana mielestäni oli menestyksekäs. Se halusi herättää Euroopan monessa mielessä. Kaksi kuukautta sitten minä olin täällä Brysselissä Yes, Xavier hän on Lontoon pörssiryhmän äh, puheenjohtaja, hän sanoi, että Eurooppa on uinunut ja unilääki oli tämä velka. Minä vähemmän kaunopuheisesti tätä nyt yritän kuvata tätä tilannetta, tilannetta joka meidän viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut, että velkaa sai liian helposti. Ihmistä on, oli tullut laiskoja myöskin hallinnot ja hallitukset lähtivät tähän alan Crispanin nimittämään liigalliseen velkaantumiseen. Mutta tietysti sillä, siitä tulee finanssiohjelmia, mutta toisaalta pitäisi päästä pelastustoimista eteenpäin. Näistä pelastustoimista löytää paljon tietoa sanomalehdistä ja kriisinhallinnasta ja niin edelleen, mutta meidän pitäisi olla tietoinen siitä, että finanssivakaus on tärkeä, mutta se itsessään ei luo työpaikkoja, ei paranna tuottavuutta, eikä luo kasvua. Eli se, mitä tarvitaan myöskin, johon täytyy kiinnittää huomiota, on kilpailukyky ja luoda ym- yritysystävällinen, yrittäjäsystävällinen ilmapiiri, jotta voidaan luoda työpaikkoja. Eli kysymys on, miten työpaikkoja voidaan saada aikaan enemmän ja miten he voivat auttaa tässä äh, elpymisessä, johon liittyy työpaikkojen syntyminen. Neljä vaatimusta mielestäni ovat avainasemassa. Yksi niistä on se, että yritykset tarvitsevat enemmän yhtenäismarkkinoita ja vähemmän fragmentoituneita markkinoita. Toiseksi ne tarvitsevat vähemmän byrokratiaa ja tässä meidän täytyy niitä auttaa, jotta hallintorasitteita voidaan vähentää. Kolmanneksi täytyy saada rahoitusta. Siitä on helpompi puhua kuin se tehdä. Sitä on vaikeampi käsitellä. Neljänneksi ne tarvitsevat hyvän ympäristön, jotta innovatiivista kapasiteettia voidaan saada käyttöön ja potentiaalia saada käyttöön näissä yrityksissä. Aloitetaan ensimmäisestä vähemmän, ei, anteeksi, enemmän yhteismarkkinoita, vähemmän fragmentoituneet markkinat. Yksi päätavoit saavutuksista Unkarille tänä aikana kilpailukykyneuvostossa oli tämä pienyrityksiä koskeva aloite, joka hyväksyttiin toukokuussa – ja tämä on nyt sitten etenemisessä suunnitelma, jossa on 12 prioriteettia. Pystyimme tarttumaan kaikkiin haasteisiin, joita yhtenäismarkkinoilla on. Otan esille kuitenkin kolme tärkeintä Yksi on tämä montti ei koske pelkästään yhteismarkkinoita itsestään, vaan yhteismarkkinapolitiikka. Sitä käsitellään eri valiokunnissa, parlamentissa esimerkiksi. Sitä käsitellään myös eri komission osissa. Sitten toiseksi on Delorin haaste. Kaikki varmaan tuntemat tämän kuuluisa lause, kukaan ei voi rakastua yhtenäismarkkinoiden, tarvitaan julkista tukea yhtenäismarkkinoille. Sitten tämä troubleshooting-lähestymistapa, koska kun puhutaan lähestymistapa, kun puhutaan kovin oudoilla sanoilla, pullonkaulat, yhtenäismarkkinoita ovat ole täydeltä loppuun asti saavutetut. Kans, normaali kadumies ei ymmärrä tällaista puhetapaa. Mutta ajattelen, että jos keskitymme pelkästään näihin ongelmiin, joita meillä tässä markkinoilla on, niin kaikki ongelmia ei voida ratkaista. Tarvitaan tällaista kokonaisstrategiaa. Ja y- yhtenäismarkkina Act voisi tällaisen kokonaislähestymistavan tarjota ja pohjan sille lähestymistavalle. Ja sen kovin tyytyväinen, että Unkari on saanut tässä aikaan edistystä, että olisi syvemmät ja päivittyneemmät, päivitetymmät yhtenäismarkkinat. Ei pitäisi unohtaa, että se on yksi suurimmista saavutuksista EU:ssa, yksi suurimmista kilpailueduista Euroopalle. Ja yhtenäismarkkina johtaa innovaatioihin, koska yhtenäismarkkinoiden innovaatioiden välillä on selkeä yhteys. Mitä suuremmat markkinat, sitä kustannustehokkaampaa on investointi innovaatioihin. Ajatellaan pientä maata, Unkari 10 miljoonaa asukasta. Jos tuotetaan jotakin tälle pienelle maalle itsessään ja in, investoidaan innovaatioihin. Jos sitten voidaan 500 miljoonan ihmisen markkinoille tuottaa, niin se on paljon tehokkaampaa varmaammin. Toisaalta, jos on syvemmät, päivitetymmät, isommat yhtenäismarkkinat, silloin on kivampaa kilpailua ja se on liikkeelle voima innovoinnissa, joten tässä on selvä yhteys. Ja sen vuoksi uskon, että yhtenäismarkkinat itsessään voivat auttaa innovaatioita. Innovaatioiden kannalta lausunto Xavier Oleilta, että Eurooppa on, ollut uneks, on uneksinut ja velka on ollut unilääke. On ihan sitäkin releva, relevantti. Jos katsotaan viime vuosikymmenten innovaatio, jätettiin oman onnensa nojaan ja tässä tarvitaan todellakin suuria muutoksia ajattelutavassa. Obama esitti kuuluisen lausunnonsa kolme kuukautta sitten, että, että hän tietää, että miten työpaikkoja saadaan aikaan. Ja hän sanoi, että se mitä tarvitsemme on innovoida, kouluttaa loppua maailmaa. Ja Euroopassa meidän täytyy innovoida ja kouluttaa muuta maailmaa. Paljon puutteita on jos katsotaan eurooppalaista maisema innovaatioissa ja tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja kehityksessä, niin globaalilla tasolla EUn edusvaltain välillä ja Japanin välillä, jos katsotaan investointeja, monet luvut ovat osoittaneet, että Japanissa puolitoista prosenttipistettä enemmän tutkimusta tuotekeksin innovoidaan kuin meillä, ja tämä ero kasvaa vuosittain. Eli tavoitteiden ja tulosten välillä on suuri ero. Meillähän olisi tavoitteena kolme prosenttia menisi tutkimukseen ja tuotekehyksiin. Jos katsotaan viimeisiä lukuja kansallisista kehitysohjelmista, niin 2,7-2,8 on keskimäärin tähän. Pitää puuttua tietysti ja on joitakin epätasapainotiloja, jos katsotaan investointeja ja tutkimuskapasiteettia Euroopan tasolla ja valtioiden välillä. Moni toimiin täytyy siis ryhtyä. Mutta jos katsotaan, mitä Obama sanoi, siinä ei ole mitään uutta. Tiedämme tarkalleen, että tieto on ollut koko ajan kilpailuetu ja Euroopassa myös. Joten ilolla sanon, että Unkari on pystynyt saavuttamaan suuren askeleen yhtenäisessä patenttisuojajärjestelmässä. Maaliskuussa kilpailuneuvosto antoi vihreää valoa sille yh- vahvennetun yhteistyön muodossa, syvemmän yhteistyön muodossa. Puhu vähän Belgiastakin. 10. joulukuuta meillä oli pitkä kokous edellisen pohjohtamaan kanssa ja oli monia kompromisseja siellä, mutta siellä ei päästy lopulliseen kompromissiin, joten 12 maata ilmoitti, että he haluaisivat mennä syvennettyyn yhteistyöhön ja viedä eteenpäin patenttiasiaa vahvennetun yhteistyön Nyt maiden määrä on noussut 25 maahan ja ne ovat aloittamassa patenttisuojajärjestelmää. Lehdistötilaisuudessa tämän päätöksen jälkeen sanoin hyvin nöyrällä tavalla, että historiallinen asia on saavutettu ja mielestäni se oli oikea, oikein sanottu, koska juttu on kovin pitkä. 50 vuotta odotimme tätä yhtenäistä patenttisuojajärjestelmää ja nyt teemme työtä toimeenpano toimien kanssa ja toivomme, että ylimääräinen neuvoston kokous 27. kesäkuuta ja siellä päästäisiin poliittiseen sopuun. asiasta. Patentti on tärkeä, ei pelkästään, koska se on halvempaa, yksinkertaisempaa, oikeussuojan kannalta yksinkertaisempaa, jos se on, mutta sillä voidaan saada kanavoitua yksityistä rahoitusta innovointiin, jos se on, ja toivon, että se on suhteellisen pian. Innovaatioissa ja tutkimuksen ja tuotekehityksessä päätavoite oli silata tietä niin kutsutulle yhteiselle strategiakehykselle – Joten seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta meillä oli raportti ja yhteisöön strategiakehykseen ollaan vähitellen siirtymässä, joka on hyvin virtaviivaistettu ja koherentti, niin pitääpä käyttää rahoitusta. And also the, the, the resources and, and... Tärkeää on siis, että käytetään niitä resursseja ja voimavaroja, joita meillä on, jotta voidaan tukea tutkimusta ja kehitystä. Me pyrimme puuttumaan yhteiskunnan haasteisiin parantamaan EUn kilpailukykyä ja saamaan tiedepohjaa työlle ilman tiedeyhteisöä. Tutkimus- ja kehityshanke ei ole mahdollinen. Askel askeleelta siis koko ajattelu siirtyy tuonne strategisen ajattelun suuntaan ja yhteisten strategisten puitteiden suuntaan. Se on ollut tärkeä tehtävä meidän puheenjohtajakaudellamme. Muutama sana PK-yrityksistä. Tuon PK-yritysaloitteen yhteydessä on todettava, että tarvitsemme joitain edistysaskeleita, joilla vahvistetaan PK-yritysten asemaa ja saadaan todella PK-yritykset tärkeäksi poliittiseksi seikaksi esiin. PK-yritysaloitteessa tärkeää on pyrkiä pienentämään hallinnollista taakkaa, joka kohdistuu yrityksiin. Tässä hyvin tärkeä merkittävä aikaansaannos liittyi tilinpitostandardeihin tällaisten mikroyksikköjen osalta – Tämä koskee monia hyvin pieniä yrityksiä ja auttaa heitä työssään. Raaka-aineisiin liittyvä aloite oli myös tärkeä osa työtämme. Ensimmäistä kertaa historiassa myös hyväksyttiin loppupäätelmät, jotka liittyvät avaruuspolitiikkaamme. Se ei ollut helppo asia, mutta kuitenkin merkittävä askel. Uh, Haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä siitä, että olemme voineet tehdä niin hyvässä hengessä yhteistyötä. Minä olen oppinut monta asiaa puheenjohtajakaudella, kolme pelaajaa aina mukana. Sen opin neuvosto, parlamentti ja komissio. Ja neuvostossa kaikki nuo 27 pelaajaa mutta hyvin tärkeää on harmonisoida. Jos joku on myöhässä muutaman viikon tai kuukauden, niin on hyvin vaikea päästä työssä eteenpäin, joten haluaisin kiittää kovasti tuestanne tämän puheenjohtajakauden aikana. Lyhyesti vielä mielestäni saimme aikaiseksi sen, mikä oli mahdollista saada aikaiseksi. Ihan kaikkea ei ehkä ole mahdollista saavuttaa, mutta mielestäni Unkarin puheenjohtaja kausi oli tärkeä. Näin heräteltiin Eurooppaa monessa mielessä. Näin haluamme vahvaa Eurooppaa. Toivon, että Eurooppa vahvistui tämän melko lyhyen kauden aikana. Kiitos oikein paljon vielä kerran teidän tuestanne. Kiitos kovasti alustuksesta, myös näistä viime sanoista. Euroopassa ovat monimutkaisia ja vaativat kaikilta toimijoilta itkuria, sitkeyttä, että aikataulustakin pidetään kiinni ja Tämä on oikein hyvin toiminut tämä yhteistyö. Seuraava. Elnök úr, tisztelt bizottság! Azért jöttem el majdnök közé, hogy számot adj. Kiitos, a puheenjohtaja. Hyvät valikunnan jäsenet, minä olen täällä puhumassa siitä, miten yhteinen työ on edistynyt Unkarin puheenjohtajakauden aikana – Minä puhun lyhyesti, olen ja kirjallisesti välittänyt teille työmme tulokset. Ja aika etenee tässä nopeasti. Tammikuun alussa olimme käymässä täällä Itrevaliokunnassa ja keskustelemassa siitä, mitä suunnitelmia meillä oli Unkarin puheenjohtajakaudelle, puolivuotiskaudelle. Tilanteemme oli melko yksinkertainen, koska Belgia puheenjohtajakaudellaan oli valmistellut erittäin hyvin lainsäädäntötyötä. Ja me saimme jatkaa tästä hyvästä työstä. Me halusimme strategiaa, turvallisuutta tässä työssä. Mitä strategioihin tulee, Lähinnä puhuimme digitaaliagendan toteuttamisesta EU-tasolla, koska digitaaliagenda on tärkeä osa eurooppalaista 2020 strategiaa. Digitaaliagendan hyväksyminen ja täytäntöönpano on joka tapauksessa – tärkeä osa kilpailukykyä. Sitä, että pyritään parantamaan Euroopan kilpailukykyä yksittäisten ja äh, kansalaisten asemaa. Hyvin tärkeää oli se, että digitaaliagendaan liittyvät kansalliset strategiat kehittyisivät. 27. toukokuuta televiestintä neuvostossa – otimme esityslistalle tämän digitaaliagendan edistymiskysymyksen ja annamme mahdollisuuden siihen, että yksittäisten jäsenvaltioiden ministerit saivat esittää, miltä tilanne näyttää tällä hetkellä. Kaksi tärkeää esityslistan kohtaa siellä. Toisaalta digitaaliagendan tavoitteet, keskeisimmät prioriteetit EU-tasolla ja kansallisella tasolla – ja toiseksi tavoitteena laajakaista kaikille vuodelle 2013. Tänään on tärkeä päivä digitaaliagendan osalta, koska tänään täällä Brysselissä ensimmäinen digitaali yleiskokous järjestetään – Osallistujat keskustelevat siellä siitä, miten tätä agendaa nyt täytäntöönpannaan kaikkialla Euroopassa. Toinen tärkeä aihe oli taajuuspolitiikka. Tässä oli pitkälti kyse siitä, että tarvitsemme yhtenäistä eurooppalaista taajuuspolitiikkaa taakkaa, jota on työstettävä siltä pohjalta, että on avattava mahdollisuuksia siellä, missä niitä ei ollut ennen. Taajuuskysymykset ovat tärkeitä kansallisella ja EUn tasolla. Kyse on taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja kulttuuripääomasta. Me ajattelemme tämän päivän televiestintää, mobiiliviestintää, laajakaistaa, kaikkia näitä asioita, joita pidämme tärkeänä. Näin kaikkiin tarvitaan taajuuspolitiikkaa. Tämän taajuuspolitiikan hyväksyminen on hyvin tärkeä asia, ajatellen Euroopan unionin kilpailukykyä. Muutamia kuukausia sitten Barack Obama – Yhdysvaltain presidentti ilmoitti, että Yhdysvallat noudattavat yhteistä laajakaista strategiaa, joka on tärkeä ala. Ja siksi on hyvin tärkeää, että EU hyväksyy samantyyppisen strategian hyvin pian. Unkarin puheenjohtajakaudella pääsimme lähes konsensukseen tästä taajuusstrategiasta ja televiestintäministereiden kokouksessa hyväksyttiin kertomus tästä ja muotoilimme tekstin, jossa tavoitellaan yhteisymmärrystä. Me jatkamme työtä puheenjohtajakautemme loppuun asti ja haluaisin kertoa teille, että myös huomenna – järjestetään kolmikantaneuvottelut taajuuspolitiikasta. Euroopan parlamentin esittelijä, komissio ja puheenjohtajavaltio ovat edustettuina. Turvallisuuskysymyksistä voimme sanoa, että tänään Euroopan unionin jäsenvaltioissa monilla kansalaisilla – on matkapuhelin, verkostot ovat yhteydessä toisiinsa ja niillä on hyvin tärkeä rooli elämässämme. Ja näin myöskin tulee esiin tietosuojakysymys. Näitä verkostoja kohtaan on hyökätty viime aikoina tai on syntynyt teknisiä ongelmia – joiden takia monet sadat tuhannet kansalaiset ovat menettäneet näitä tietojaan. Ja joskus poliittisista syistä on rajoitettu nettin pääsyä. Tässä mielessä Enisa, tietoturvallisuusvirasto EU:ssa on erittäin tärkeä virasto. Unkari puheenjohtajakaudellaan on aloittanut Enisa-työnsä sitä kautta, että pyrittiin korjaamaan kaoottista tilannetta, joka liittyi Enisan tulevaisuuteen, kun ei tiedetty, kuinka kauan Enisa voi työtään jatkaa. Jos tällainen työtilanne on tällainen ympäristö, niin työntekeminen on hankalaa tai mahdotonta. Me halusimme siksi selvittää, tilannetta ja olosuhteita ja meidän puheenjohtajakaudellamme onnistuimme siinä, että Enisan toimikautta pidennettiin puolitoista vuodella. Toinen tärkeä kysymys tällä alalla on Enisan uudistaminen, modernisoiminen. Meidän täytyy katsoa sitä, mikä on toimivalta, miten rahoitus toimii tulevaisuudessa – mitä tietoverkkojen suojelemisen tulee Unkarissa järjestettiin ministereiden kokous tästä aiheesta. Kaikki EUn jäsenvaltiot olivat edustettuina. Me onnistuimme siinä, että saatiin neuvoston päätelmät hyväksyttyä. Meillä on toimintasuunnitelma, jota komissio on ehdottanut ja ja se vielä vahvistettiin. Sitten sähköinen hallinto oli tärkeä tavoite myös puheenjohtajakaudellamme, kun pyrimme siihen, että Euroopassa sähköisen hallinnon palvelut tulevat mahdollisimman monen kansalaisen ulottuville. Tärkein tavoite on se, että voidaan tarjota hyviä hyödyllisiä palveluita kansalaisille ja yrityksille. Lisäksi halusimme lisätä avoimuutta, huolehtia kustannustehokkuudesta. Tässäkin mielessä edistyimme merkittävästi. Mitä Euroopan satelliittinavigointijärjestelmään tulee – Unkarin puheenjohtajakaudella saatiin puolivälin arviointi ja maaliskuussa hyväksyttiin neuvoston päätelmät tästä aiheesta. Ja sitten Galileosta valmistelemme luonnoksen näistä PRS ohjelmista ja Koreperissä tästä aiheesta keskusteltiin eilen käsittääkseni. Te olette keskustelleet aiheesta myös. Kesäkuun loppupuolella on tärkeä äänestys valiokunnassa ja pyytäisin, että annatte tälle hankkeelle tukenne. Unkarin puheenjohtajakauden aluksi me lupasimme parempaa, tehokkaampi tehokkaampaa yhteistyötä parlamentin kanssa. Halusimme parempaa vuoropuhelua Euroopan parlamentin jäsenten kanssa ja tämän valiokunnan jäsenten kanssa. Toivon, että onnistuimme tässä. Toivon, että te olette sitä mieltä, että me onnistuimme. Minä haluaisin nyt erityisesti kiittää joitain parlamentin jäseniä, Herbert Roilia erityisesti ensin tämän valiokunnan puheenjohtajana. Hän on hyvin rakentavassa hengessä osallistunut työhön. Katrin Trautman, Pilar Castilloa haluaisin kiittää yhteistyöstä, samoin Gunnar Högmarkia, joka on ollut tärkeänä esittelijänä hyvässä yhteistyössä meidän kanssamme. Ja haluaisin kiittää myös unkarilaisia Euroopan parlamentin jäseniä. Heidän kanssaan yhteistyö on myös synnyt hyvin. Eli Herzog, Andret Jyrk, ja muut. Haluaisin teitä kaikkia kiittää myöskin huomiostanne. Ja jos teillä on kysymyksiä, vastaan toki mielelläni. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Oikein suuret kiitokset myös teille. Ei tarvitse sitä kaikkea toista. Y- yksi asia täytyy täydentää. Olemme tehneet kerran asti teidän kahden kanssa yhteistyötä, mutta myös työntekijöiden kanssa, erityisesti niiden kanssa, joiden kanssa olemme istuneet vähän pitempäänkin kolmikantaneuvottelussa. He ovat tehneet hienon työn ja se oli myös hauskaa puhua kanssanne. Että vaikka on eri kantoja, mutta miten silti voidaan tehdä yhteistyötä, se on ollut erinomaista. Ja sitten sykerinä pohjalla kollegat, ei niin monet, mutta jotkut olivat Unkarissa. Se oli mielenkiintoinen vierailu, mutta joillakin, ainakin minulla on jäänyt hyväksi muistoksi, siitä suuret kiitokset. Nyt kollegat kuitenkin vuoroon Kastilio ensimmäisenä. Eh, la presidencia. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti haluaisin kiittää Unkarin puheenjohtajavaltiota tehdystä työstä näiden kaikkien aiheiden parissa, jotka koskevat tätä valiokuntaa niin ihan puheenjohtajakauden alusta lähtien. Kun kausi alkoi, meillä oli mahdollisuus tavata Budapestissa. Meillä oli erittäin hedelmällinen kokous ja silloin kun puheenjohtajavaltio vaihtuu puolivuosittain, ja puhun tässä henkilökohtaisesta kokemuksestani, niin niin pohjoisella, pohjoisessa osassa sijaitsevat hallitukset ovat tottuneet tapamaan komission ja parlamentti ei ole merkittävässä asemassa puheenjohtajavaltiolle silloin, kun puheenjohtajuuskausi alkaa, mutta silloin se myös tiedostaa sen, että parlamenttikin on olemassa. Ja parlamentista on tulemassa yhä tärkeämpi ja näkyvämpi osa. Kun yksi puheenjohtajakausi päättyy, niin meillä on silloin uusi ystävä neuvostossa, koska olemme työskennelleet sen kanssa. Te olette nyt meidän uusia liittolaisiamme ja ystäviämme neuvostossa puheenjohtajakautenne päätettyä. Ja kun puhutaan spektristä, muusta politiikasta, jota täytyy edelleen käsitellä seuraavan vuoden aikana. Niin tiedämme, että teidän puheenjohtajavaltiona ja teidän hallituksenne on parlamentin linjoilla. Vielä kaksi asiaa ennen kuin päätän. Ensinnäkin haluaisin rohkaista kollegoitanne neuvostossa muita maita ponnistelemaan tässä suhteessa, sillä budjetti ristikohdat Iterissä ja Galileossa ovat oleellisia. Ottakaa ne erikseen huomioon niin, että eivät ne syö yleisbudjettia puiteohjelmasta. Sillä muussa tapauksessa puiteohjelmalla on erittäin vaikea päästä tavoitteisiin. Toiseksi, jos mahdollista, pyrkikää lisäämään huomattavasti noin kolmella prosentilla – BKTstä. Tästä luvustahan sovittiin Barcelonan huippukokouksessa vuonna 2002. Ja muistutan siitä, että Yhdysvalloissa, kun mentiin äh, suureen lamaan, niin tutkimusbudjetti kaksinkertaistettiin, mistä ehdottomasti oli kyllä hyötyä, kun pyrittiin saamaan Yhdysvallat laman kourista ulos nopeasti ja tehokkaasti. koska tutkimusta oli niin paljon suosittu. Minusta meidän tulisi ottaa siitä oppia ja toivon, että tämän ponnistuksen teette. Kollegin Madurell. Sitten kollega Madurell. Gracias, presidente. Bueno, yo también quiero dar las gracias a los dos ministros por su presencia en esta Puheenjohtaja, minäkin haluaisin kiittää kahta ministeriä, että tulitte valiokuntaan ja kiittää puheenjohtajakauden aikana tehdystä työstä. Minulla on muutama kysymys. Koska no, mitä tulee tutkimukseen, olette käsitelleet mielenkiintoisia asioita viime kuukausina. Ja mekin olemme käsitelleet. On myös arviointipuiteohjelma, josta on jo keskusteltu valiokunnassa vähän tänään. Kuten tiedätte, olemme laatineet monia tärkeitä mietintöjä niistä asioista, joita me haluaisimme toteutettavan. Haluaisin tietää, Mitä puheenjohtajamaa on tehnyt tämän valiokunnan johtopäätösten tai komission johtopäätösten toteuttamiseksi viime kuukausina? Sitten on tämä kolmen prosentin tavoite. Olemme samaa mieltä, että jos haluamme elvyttää taloutta, parantaa kilpailukykyä, luoda työpaikkoja, meidän täytyy investoida. Kolme prosenttia oli 2010 Barcelonan tavoite. Nyt siitä on tullut 2020 strategian osa. Ja ministeri sanoi, että 20, tämän ja vuoden 2020 vuoden välillä täytyy ryhtyä moniin toimiin. Eli paljon on vielä tehtävää. Mitä nyt välittömästi täytyy tehdä seuraavan puheenjohtajakauden aikana mielestänne? Viittasitte myös pk-yrityksiin. Pienyrityksiä koskevan aloitteen uudelleenarviointi on myös käsillä. Ja täytyy miettiä, millä tavalla pk-yritykset ovat edustettuina. Se on tietysti askel eteenpäin niille, niiden kilpailukyky lisääntyy. Ja tässä on tärkeää pitää yllä jatkuvuutta. Ja siinä mielessä, mikä olisi seuraava toimi siinä? Ja lopuksi toiselle ministerille. Kuuntelin kovin tarkkaan, mitä sanoitte. Tekin puhuitte PK-yrityksistä. Ja minulla on tässä luettelo asioista, joita PK-yrityksille yritysten puolesta tehdään. eu esimerkiksi. Meillähän on digitaalinen toimintaohjelma. Voisitteko sanoa vähän enemmän PK-yrityksistä, mitä voimme tehdä niiden tukemiseksi ja rohkaisemiseksi tulevaisuudessa ja tulevien puheenjohtajakausien aikana? Sitten edustaja Carvalho. Thank you very much, President. I would like to thank... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää läsnä olevia ministereitä ja Unkaria ylipäätään hyvin sujuneesta puheenjohtajakaudesta. Yhtä asiaa haluaisin painottaa. Yksinkertaistamismietinnön esittelijänä tutkimus- ja kehitysohjelmien yhteydessä Unkarin puheenjohtajavaltiona on seurannut tätä asiaa ja yksinkertaistamisen täytäntöönpanoa. Hyvin läheisesti on seurattu sitä ja luotu tuo epämuodollinen ministereiden työryhmä neuvostoon. Se on ollut läheisessä yhteistyössä komission ja meidän kanssamme kiitokset siitä. Se on ollut ratkaisevan tärkeää, kun esimerkiksi ajatellaan varantoasetuksen uudistusta. Toivon, että varainhoitoasetukseen saadaan sisällytettyä kaikki tarvittavat muutokset, jotta voidaan huolehtia siitä, että yksinkertaistamistyö toteutuu seuraavassa tutkimuksen puiteohjelmassa. Unkari puheenjohtajavaltiona on todella sitoutunut tähän tärkeään hankkeeseen. Haluaisin painottaa Pilar toivetta ja ajatusta siitä, että yksinkertaiset, hyvin toimivat ja hyvin rahoitetut puiteohjelmat ovat meille tärkeitä, joten kiitos oikein paljon hyvin sujuneesta yhteistyöstä. kollega Gyrk. Kollega Gyrk. Köszönöm elnök úr, és köszönöm miniszter uraknak a beszámolót. Kiitoksia ministerille alustuksesta. Olen samaa mieltä kollegojen kanssa, että Unkari puheenjohtajamaana on ollut parlamentin läheinen kumppani. Se näkyy myös siinä, että ette esitelleet pelkästään ohjelmaanne, vaan – myöskin teillä oli rohkeus tulla puheenjohtajakautenen niin lopussa tänne ja tulla vastaamaan kysymyksiin. Se on oikein. Se on oikein hienoa, mutta ei Unkarilla ole mitään tässä tilinteossa pelättävääkään tämän puolen vuoden jälkeen. Ministerille oikeassa, koska ajat olivat myrskyiset koska ei vähän puheenjohtajakauden ohjelmaa puheenjohtaja määrittele, vaan elämä itse. Ja tietysti kuuden kuukauden aikana tapahtui myös odottamattomia asioita, kriisejä esimerkiksi, mutta se nyt ei ole tänään aamena, vaan kysymykset ovat teemana. Eli vaikka on ollut näitä suuria haasteita, vaikka on ollut kriisinhallintaa, ja vaikka näitä asioita pystyttiin myös käsittelemään, työpaikkojen luopiminen, kilpailukyky ja pidemmällä aikavälillä myös vastaus, jota esitettiin kriisin ratkaisemiseen, mutta joka sinänsä ei ole kriisin ratkaisu. Jos ajattelemme kommunikaatiota, informaatiotieteitä, innovaatioita. Unkari on tehnyt paljon ja se on saanut aikaan suuntaviivoja tulevaisuutta varten. Yksi kysymys liittyy näihin kaikkiin alueisiin. Sillä on tekemistä myös tulevaisuuden kanssa, koska mehän haluamme katsoa tulevaisuuteen. Koska ei elämä pysähdy puheenjohtajamaa menee ja toinen tulee. No niin, informaatiotekniikka, sitten erityisesti radiotaajuuspolitiikka. Se oli Unkarin tärkeimpiä alueita, osa-alueita puheenjohtajamaana. Miten tulevaisuudessa, kun ajatellaan taajuuspolitiikkaa, miten sitä voidaan harmonisoida tulevaisuudessa? Ottaen huomioon sen tosiasian, että monet Monilla jäsenvaltioilla on kolmansia valtioita naapurimailla. Komissio on esittänyt ehdotuksensa ja Puola puheenjohtajamaana. Sillä on paljon tärkeää tehtävää, mutta pyydän teidän mielipidettänne. Miten te nähdette mahdollisuudet tässä? Toinenkin kysymys on tärkeä. Sillä on tekemistä tutkimuksen ja tuotekehityksen kanssa. Väliarviointi seitsemännestä puiteohjelmasta on juuri meneillään ja on tullut esille että tutkimuslaitokset tietyissä jäsenvaltioissa eivät ole olleet tarpeeksi menestyksekkäitä rahojen takaisinperinnässä. Ja selitys oli se, että on puuttunut infrastruktuuria. Miten, herra ministeri, näette, että nämä esteet tai perässä lähevät laitokset pääsivät sitten huippuos- suoriutujien tahtiin mukaan. Tällä on tekemistä rahoituksen kanssa tietysti myös. No vielä kysymys. Miten voidaan taata se, että tutkimus ja tuotekehitys saavat tarpeeksi, tarpeellisen rahoituksen? Kiitoksia. Merci, monsieur le président. Je m'associe. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää, kuten muutkin, Unkarin puheenjohtajavaltiota Kysymykseni on hieman toimielimin liittyvä. Unkarin puheenjohtajavaltio on päättänyt ensimmäisen troikan Espanja, Belgia, Unkari eh, Lissabonin sopimuksen aikana. Ihan vain lyhyesti haluaisin tietää, että onko teille tämä troika ollut hyödyllinen? oletteko hyödyntäneet sitä? näissä keskipitkän pitkän aikavälin kysymyksissä, jotka ovat siis pitempiä kuin se kuusi kuukautta, kun puheenjohtajavaltio on vallan kahvassa. Millä tavalla se on vaikuttanut teidän puheenjohtajakauteen? Oh, Kiitoksia. Kumpikin ministeri, viisi minuuttia vastauksiin. Tekä aloitatte. Thank you very much. I have a lot of questions and I... Tää tulee. Kiitoksia. Paljon kysymyksiä on tullut ja Toivottavasti olemme olleet parlamentti ystävällinen puheenjohtajavaltio. Tavoitteemme on ollut myöskin olla se. Ehkäpä vain vastauksena tähän kolmen prosentin tutkimus- ja kehityskysymykseen. Meillä on tämä tavoite, tarvitsemme kolmea asiakkaan investointeja, sitoutumista ja mukanaoloa. Investointi merkitsee sitä, että meidän täytyy investoida yhä enemmän tutkimus- ja kehitystyöhön. Kysymys on siitä, että kenen pitäisi investoida. Ja siitä syystä se, mitä sanoimme, että me tarvitsemme myös teollisuuden sitoutumista. Olen vakuuttunut siitä, että innovaatio on teollisuusjohteista. Kaikki tuntevat Silicon Valleyn piilaakson tarinan – henkilö, joka keksi kaiken autotallissa ja, ja sitten sai mukaan rahoittajat ja Sergey Brin Googlesta tai joku muu, joka sitten tuli miljardööriksi. Innovaatio ja tutkimus- ja kehitystyö tehdään tavallisten tutkijoiden toimista, mikä merkitsee sitä, että me tarvitsemme tätä kapasiteettia myös teollisuuspuolella – meidän täytyy siis saada teollisuus mukaan. Ja kun puhutaan, että pitäisi investoida tutkimus- ja kehitystyöhön, niin se merkitsee sitä, että meidän täytyy luoda suotuisa ympäristö sille. Me tarvitsemme siis sijoitusta, julkista rahoitusta jäsenvaltioista, mutta meidän täytyy luoda suotuisa ympäristö teollisuudelle, sillä innovointi on yhä enemmän teollisuusjohteista. Se on siis lähtökohta. Jos me olemme samaa mieltä siinä, voimme saada teollisuuden mukaan. Kolmanneksi, minun käsittääkseni se merkitsee sitä, että otetaan mukaan kaikki sidosryhmät, kaikki jäsenvaltiot, kaikki instituutiot – meidän täytyy yhdistää ponnistuksemme. Ja tämä oli myös yksi tuloksista tässä seitsemännen tutkimuspuiteohjelman välikertomuksessa, että joitakin maita on. Ja kävimme tiettyjä keskusteluja myös kilpailukykyneuvostossa viime kerralla. Olemme järjestäneet myös epävirallisen lounaan asiasta keskustellaksemme kutsuimme paikan päälle, missä oli maailman ennätys. Paikalla oli nimittäin kolme komission jäsentä. Tuolla lounalla Han, Gosen ja Quinn olivat paikalla keskustelemassa siitä, millä tavalla voimme yhdistää nämä ponnistukset. Ja luonnollisestikin kysymys oli silloin siitä myöskin, että aliedustetut maat olivat mukana. Näin pääsimme siihen tosiaan tapauksessa ratkaisuun, että ne maat, jotka ovat aliedustettuina, niissä puuttuu perusinfrastruktuuri. Tutkimusinfrastruktuuria täytyy siellä siis parantaa. Ja komissio lupasi, että se tutkisi näitä asioita ja palaisi sitten syksyllä tähän. Kolme prosenttia siis kuulostaa oikein hyvältä. Tarvitsemme myös julkisia investointeja, sitoutumista, teollisuuden sitoutumista, ja sitä varten tulisi luoda suotuisa ilmapiiri, joka on säätelykysymys, ja mukanaolossa täytyisi pyrkiä saamaan mukaan maita, alueita, yliopistoja ja niin edelleen. PK-yritykset, nämä ovat myös tärkeässä asemassa ja minusta on tärkeää asettaa aina PK-yritykset tärkeään asemaan. Mutta uskokseni olemme hieman muuttaneet mielipidettä sen suhteen, mitä mieltä olemme PK-yrityksistä. En ole koskaan nähnyt sellaista hallitusta, joka ei pitäisi PK-yrityksistä. Niistä aina pidetään, mutta kysymys on siitä, millä tavalla niitä voidaan auttaa parhaiten. Pieni on kaunista, olen sitä mieltä. Mutta vahvemmaksi ja suuremmaksi tuleminen on vielä kauniimpaa. PK-yritykset täytyy olla, jotta voimme lisätä kilpailukykyä. Strategiat ovat erilaisia. Joskus tuntuu siltä, että no, pidetään PK-yrityksistä, ei ei pitäminen ole riittävää tässä tapauksessa. Meidän pitää antaa niiden kasvaa. Meidän pitää luoda politiikkaa, joka mahdollistaa kasvun. Ja siinä tapauksessa uskoakseni ajatukset, joissa pk-yritykset ovat mukana, ovat tärkeitä, sillä pk-yritysten ongelma ei ole se, että ne ovat pieniä, vaan se, että ne ovat yksin. Niillä ei ole, ne eivät saa ääntään kuuluviin, jotta ne voisivat vaikuttaa sääntelykehykseen. Ja siitä syystä olen ilahtunut siitä, että Unkarin puheenjohtajakauden aikana PK-yritysten asemaa parannettu. Yksinkertaistaminen on kovaa työtä. Kiitoksia yhteistyöstä yksinkertaistaminen hyvin pitkälti on myös hallinnollinen kysymys, mutta toisaalta se on myös poliittinen kysymys. Siinä on kysymys myös luottamuksesta ja poliittinen taso on hyvin pitkälti mukana tässä, mistä päästään viimeiseen kysymykseen. Trio-lähestymistapaan eli miten hyvä yhteistyö näiden kollegoiden välillä on Espanjan, Belgian ja Unkarin välillä. Yhteistyö oli oikein hyvä, työskentelimme hyvin yhdessä ja pilottihanke Aktiivinen ja terve vanheneminen oli tällainen. Työskentelemme yhteistyössä ja kaikki on sujunut hyvin. Toiseksi ei tulisi unohtaa sitä, että puheenjohtajana oleminen on oppimisprosessi. Siis sillä tässä asemassa on oltu aiemmin ja opimme kovasti puheenjohtajakauden aikana. Siitä on ollut kovasti hyötyä. Ja henkilökohtaisesti voin todeta, että koska työskentelemme yhdessä Espanjan siis ja Belgian ministerien kanssa, jos on jotain kysyttävää, niin tai haluamme yhdistää ponnistuksiamme, niin voimme toimia yhdessä. Sitten on katsottu sitä, millä tavalla voidaan hyödyntää alueen resursseja. Siellä Belgian ministeriön paikalla Espan edustaja myöskin. Työskentelemme siis yhdessä, mutta monien yksittäisten hankkeiden parissa. Ja tämä on jatkuva oppimisprosessi, joten hyvin mielelläni olen siinä mukana. Ja toivottavasti Puolan puheenjohtajan valtio jatkaa tätä hyvää yhteistyötä. Kiitos. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőhölgyek és urak a e, kérdéseiket. Kiitos kysymyksistä. Arvoisat jäsenet, Lähden liikkeelle PK-yrityksistä. ne niiden, niiden näkyvyydestä. Se, että nyt Euroopassa yritys on näkyvissä siellä netissä, onko sillä kotisivut vai ei. Tämä on avainkysymys, näkyykö yritys siellä vai ei selkeästi, jos ei ole kotisivuja, niin on heikommassa kilpailuasemassa muiden kanssa. Siksi on hyvin tärkeää pitää kiinni digitaaliagendan tavoitteista ja pitää kiinni aikatauluista. Tällä alalla voidaan saada tärkeää edistystä aikaiseksi. Se liittyy kansallisiin strategioihin, jotka ovat keskeiset. Unkarin esimerkistä voisin kertoa lyhyesti. Viime aikoina me olemme yksinkertaistaneet sitä, miten PK-yritykset nopeasti voivat saada verkosta netistä oman osoitteensa. Tässä on kyse siitä, että digitaaliagenda toteutuu mahdollisimman nopeasti. Ja sitten radiotaajuus, alan poliittinen ohjelma, tai se, että on. Meillä on jäsenvaltioita, joilla on rajaa kolmansiin valtioihin. Totta kai tämä on ajankohtainen kysymys ja siihen liittyy paljon käytännön näkökantoja, jotka ovat olleet keskustelun kohteena viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana. Euroopan taajuusstrategia olisi hyväksyttävä mahdollisimman pian. Asiakirja on nyt käytössä ja se toisi ratkaisut tähän ongelmaan, koska tässä asiakirjassa halutaan koordinoida hyvin käytännönläheisesti taajuuspolitiikkaa. Seuraavan maailman televiestintäkonferenssiin EUn on tarkoitus valmistautua erittäin hyvin. Se varmasti takaa meille hyvät tulokset. Puheenjohtaja Troikan trion hyvä yhteistyö oli kysymyksen kohteena. Kyllä, sanoisin, että yhteistyö sujui hyvin. Valmisteluvaiheessa teimme hyvää yhteistyötä belgialaisten kanssa ja saimme asiakirjat hyvin valmisteltuina Belgialta meille. Tämä trio päättää nyt kautensa, mutta tulevan Puolan puheenjohtaja kauden kanssa – Puolan ensimmäisenä seuraavassa triossa ja nyt teemme yhteistyötä Puolan kanssa 30. päivä kesäkuuta asti. Teemme tietenkin aktiivisesti vielä työtä. Esimerkiksi huomenna käydään kolmikanta redetajuuspolitiikasta. Ja tuleva puheenjohtajavaltio Puola on myös kutsuttu kolmikanta-neuvotteluihin. Kiitos. Darf mich nochmal bedanken. Kiitos vielä kerran. Pieni pyyntö. Sanokaa kaikille osallistuneille työntekijöille ne kiitokset meiltä vielä. Monissa tilaisuuksissa varmaan näemme jälleen. Ja tärkeintä on se, että toivomme, että neuvostossa meillä on yksi ystävä lisää, kuten äsken sanottiin, koska meillä on muutama kiva ongelma vielä edessä ja jotka haluaa eurooppalaisia ongelmia nopeasti ja järkevästi ratkaista niin, kun ajatellaan tätä positiivista, tai että halutaan positiivista taloudellista kehitystä Euroopassa, niin ensin ajatellaan sitä, että miten saadaan se positiivinen käsitys käyntiin ja miten siihen sitten häyriötä sen jälkeen, niin se on järkevä lähestymistapa.